täytyy varmistaa se, etteivät työntekijöiden kuulemis- ja tiedotusoikeudet ja muut oikeudet huonone verrattuna alkuperämaahan. Tämä vaikuttaa Eurooppa 2020-strategiaan, Euroopan sosiaaliseen malliin. Täytyy voida poistaa esteet, joita sisämarkkinoilla vielä on, jotta nämä hankkeet voidaan toteuttaa. Samalla kuitenkin on kunnioitettava työntekijöiden oikeuksia. He eivät saa joutua siirtojen uhriksi, vaan heidän täytyy tasavertaisesti saada samat hyödyt kuin yritys itse. Kilpailukyky paranee yritysten kannalta. Kuitenkin samat edellytykset, ehkä paremmatkin, täytyy olla kuin alkuperämaassa kun on kyse rajat ylittävistä Eurooppa-yhtiöistä. Pikku, PK-yritykset ja muut tällaiset pienemmät yritykset yleensä kärsivät lainsäädännöstä. Se heikentää niiden toimintakykyä. Mielestäni tässä tämä direktiivi on hyvä asia, jos huomioidaan perussopimuksen yhdeksän artiklan määräykset. Tällä tavalla voidaan kansalaisten ja työntekijöiden oikeukset samalla taata. Odotan hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiltä ja kuulen mielelläni heidän kommentteina. Kiitos. Madame Regner, puis Madame Regner. Ensin. Sitten Terva Wikström. Dankeschön. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin tarkkaan ja olen aivan vakuuttunut siitä, että tässä valiokunnassa me varmastikin löydämme rakentavan ratkaisun. Ja tämä oli hyvin kiinnostavaa, mitä me kuulimme. Ja tässä on kysymyksessä sellaiset aukot, joita meidän eurooppalaisessa oikeudessa vielä on. Ja meillähän on ollut komission kanssa tällaista oikeusjärjestelmiin liittyvää ristiriitaisuutta, joka, joka tähän, e, tähän asiaan liittyy. E, työntekijöiden e, kuulemisoikeudesta täytyy pitää kiinni. Tässä on kuitenkin komissio on vähän hidas siinä, että se myy, myöntäisi tämän lisäarvon, mikä syntyy. Tässä mm, esittelijän mm, herra Bulanin lähtökohta on hyvä. Ja tässä, miten seurausten arviointiin on otettu kantaa, se on erittäin rakentavaa ollut. Monet kysymykset ovat kuitenkin auki hyvin kiinnostavia seikkoja täällä kuitenkin on otettu esiin. Minä haluaisin mainita erään seikan. Eurooppalainen yhtiö on nyt asetettu jäihin ja on sellaisia kuulemisoikeuksiin liittyviä vielä ratkaisematta, koska nämä rajat, ylittävät kuulemisoikeudet, niistä ei ole vielä päästy sopii, sopuun. Meidän täytyy ottaa tämä asia aivan vakavasti, koska muuten tämän toimipaikan siirto eh, on asia, joka myöskin jää toteutumatta. Tämä ehdotus, jonka nyt olette tehnyt, eh, joka on sulattamisdirektiivin linjainen, niin tämä on sellainen asia, että kyllä tähän on etsitty pitkän aikaa rakentavaa ratkaisua – eurooppalaisesta yhtiöstä. Ja minun mielestäni tässä on hyvä lähtökohta, mutta kuitenkin täällä on niin paljon asioita vielä muitakin, jotka pitäisi ottaa mukaan. Merci, Madame Wingström. Wingström. I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Estelle hänen työstään tästä lausunnosta, joka on tehty oikeusvaliokunnalle. Yleensä olen täysjäsenä työssä. Olen tyytyväinen tähän hyvään lähestymistapaan lausunnossa Siinä korostetaan tämänhetkistä lainsäädäntöä ja direktiivejä, jotka säätelevät työntekijän oikeuksia. Siinä tapauksessa yritys siirtää pääkonttorinsa. Ja myös tässä korostetaan sitä, että täytyy taata kaikille yrityksille vapaus asettautua perussopimusten mukaisesti koskien Euroopan unionin toimintaa olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, että vaikutusarvio on välttämätön ja rohkaisenkin häntä tässä asiassa ja sen korostamisessa, koska yritykset voivat siirtää kotipaikkansa vain likvidaation kautta ja luoda uuden oikeushelön uudessa isäntävaltiossa ja sitten voivat perustaa kaksi yritystä, niin tämä on aivan selvää, että tämä on liittynyt huomattaviin hallinnollisiin esteisiin ja turhiin kustannuksiin, ja tämä vaikuttaa myös sosiaalisesti. Näin ollen onkin tärkeää purkaa olevassa olevat, olevassa olevat esteet ja korostaa asettautumisvapautta yritysten kohdalla. Edelleen yhtä lailla tärkeää on taata osakkeenomistajille, velkoille, työntekijöille heidän oikeutensa siinä tapauksessa, että siirto tapahtuu. Kun tässä asiassa edetään, minä pyrin siihen esittelijän kanssa, että teen kaikki mahdolliset ehdotukset sen mukaisesti, ottaen huomioon 9 artiklan perussopimuksen erityisesti se pyritään edistämään korkeatasoisen työllisyyden tasoa, pyritään takaamaan riittävä sosiaalinen suoja, toimitaan sosiaalista syrjäytymistä vastaan ja korkeatasoinen koulutus, ammattikoulutus ja ihmisten ja työntekijöiden terveydensuojelu on tärkeää. Tässä myös täysin sitoudutaan varmistamaan, että yhtenäiset EU-markkinat ovat kuitenkin anoita eteenpäin. Haluaisin lopuksi sanoa, että odotan kovasti eh, hyvää yhteistyötä esittelen ja muiden varjoistelijoiden kanssa tässä tärkeässä kysymyksessä ja haluan vielä onnitella tähän, esittelijä tähän asti tehdystä työstä. Kiitos. Kiitoksia muistuttaisin kollegoille, jotka, ja tämä on hiukan erityinen menettelytapa, en ole varma, että kaikki vielä ovat täysin ymmärtäneet tätä vaikutusta, koska oikeusajan valiokunnassa on kyse lainsäädännöllisestä valiokunta-aloitteesta mietinnöstä. Siksi tehdään tällaisia lausunnoissa näitä suosituksia, joita kollega on tässä tehnyt. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin pyytäisin vielä komission edustajalta, jos hän haluaa jokin kommentoida ja kertoa kenties tilanteesta komissiossa. Oletan, että jos parlamentti olisi joutunut tekemään lainsäädäntöaloiteehdotuksen, niin ehkä, tai koska näin olemme tehneet, niin ehkä olemme sitä mieltä, että komissio ei tässä asiassa ole tarpeeksi edennyt. Mutta komissio ei ilmeisesti halua puhua, joten esittelee saa puheenvuoron lopuksi, olkaa hyvä. Mm. Kiitos varjoesittelijöille näistä puheenvuoroista. Yritän toki ottaa huomioon kommentit esimerkiksi osakeyhtiöitä koskevista säädöksistä. Toki hyvässä yhteistyössä toimimme tässä varjoesittelijöiden kanssa ja olen heidän käytettävissään, jotta voimme näkemyksiä vaihtaa. Kiitos. Kiitoksia tässä asiassa. Tarkistusten aikaraja aiheuttaa sen, että tekemään tätä kesälomalla, koska te, teidän pitää jättää tarkistukset 17. elokuuta kello 12 nämä tarkistukset ja sitten me keskustelemme niistä 8. syyskuuta ja sitten 19. syyskuuta äänestämme ja oikeusalan valiokunnan ottaa kantaa asian 11. syyskuuta ja sitten periaatteessa täysistuntoäänestys tapahtuu marraskuun ensimmäisessä istunnossa. No niin, nyt olemme käyneet tämän kohdan esityslistalla läpi ja sitten vuorossa on äänestyksiä ja ehdottaisin, että odotamme aivan pienen hetken, koska tiedän, että kollegoja on vielä tulossa, koska he tulevat silloin, kun äänestykset esityslistan mukaan tapahtuvat, mikä onkin ymmärrettävää ja tässä odoteltaessa nautitaan tästä joustosta. Ja äh, voinkin kertoa tässä kaikille valiokunnan jäsenille. Mehän keskustelemme tästä koordinaattoreissa, kun valmistelemme G20 ryhmän sosiaalista kokousta, sehän pidetään syyskuun loppupuolella. Olemme ryhtyneet aloitteeseen ja pyytäneet voida kutsua herra Somavian pääjohtaja ilosta. Tämä on suuri eh, ensiltä tavallaan, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun hän tulee puhumaan parlamentin täysistunto, täysistuntosalissa. Tähän asiaan liittyy kyllä tiettyjä järjestelyongelmia, kun ajatellaan parlamentin tapoja, mutta viimeisten uutisten mukaan meidän pitäisi käydä tämä keskustelu herra Somavian kanssa – niin, siinä muodossa, että täysistunto keskeytyy keskiviikkona Strasbourgin istunnon aikana syyskuussa, uskoakseni päivä on 14. syyskuuta, ja sääntöhän on se, että tällaisessa juhlaistunnossa voivat puhua vain valtioiden ja hallitusten päämiehet ja naiset, YK on pääsihteeri, Herra Somavia siis puhuu täysistunnon aikana. Ja siis keskeytetään tämä pääistunto, niin kuin sanoin. Ja se näin muutetaankin avoimeksi puheenjohtajien kokouksessa, joka on avoin myös parlamentin jäsenen herrasta omavia pystyy pitämään puheensa ja jokainen voi myös osallistua sitten keskusteluun hänen kanssaan. Ja uskon, että sehän on tarkoituksena, johon kaikki pyrkivät, jos näin ei sattuisi tapahtumaankaan, koska äh, asiat voivat vielä muuttua 14. päivään syyskuuta saakka, niin silloin me sitten todennäköisesti järjestämme esitämme uudistusehdotuksia, joiden parissa kollegamme Hannes Svoboda on työskennellyt. Ja sen mukaisesti halutaan, että täysistuntosalia voidaan käyttää yhteiskokouksiin, komission kanssa, jossa me olisimme johtoasemassa, mutta me tekisimme kuitenkin työtä muidenkin valiokuntien kanssa. Mikä muoto sitten tähän konferenssista tuleekin, niin 14. syyskuuta kuitenkin ilon pääjohtaja tulee parlamentin, se on hyvä uutinen ja silloin meillä on tilaisuus, eh, tilaisuus keskustella hänen kanssaan. Halusin teille tästä kertoa, ei vain siksi, että tapaan tässä hiukan aikaa, vaan Halusin myös hiukan herätellä teitä, koska uskon, että meidän valiokunnallemme tämä mahdollisuus on todella kiinnostava. Nyt kello on 26 minuuttia yli yhdeksän, joten vielä ehdottaisin, että odotellaan kolme, neljä minuuttia, kunnes kollegat liittyvät joukkoomme. Ja jos jollakin on nyt työstyspuheenvuoroja ja muita asioita, niin nyt on juuri hyvä hetki sellaiseen. Bien, chers collègues, je comprends que tout le monde a pu rejoindre. Kollegat, ymmärrän, että nyt kaikki ovat voineet tulla paikalle ja voimme alkaa äänestyksen. Kohta kymmenen. Rova Hirsin mietintö. Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen. Kohta yksi. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 2 tarkistus 13. Jarokalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kohta 2, 16 puolesta. Anteeksi, tarkistus 15. Steindryk Renier sopi tähän nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohdan 2 a jälkeen 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta me tarkistamme, jos haluatte äänestys alkaa. Mm. Tout le monde a pu voter? Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 29 puolesta, 11 vastaan selvästi hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää, sama enemmistö. Sitten kompromissi D puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentäseitsemän sopii tähän yhteen puolesta Vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohdan 4 jälkeen 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 543 puol- esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi F. Pieltä ryhmältä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 54 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 56 Bulan puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 57 puolesta, vastaan tyhjää. Hylätty 58 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 60 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 61 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty sitten 62 puheenjohtaja pyytää anteeksi, joku virhe ilmeisesti. Sitten kohtaa kuusi 64 tarkistus. Poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G viidestä ryhmästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ollen koko joukko tarkistuksia raukeaa ja sitten vuorossa 80 Kuteres Prietolta ja Serkkaselta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 81 raukeaa. Samoin 82 myös raukeaa. Sitten 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni se on hylätty, mutta me tarkistamme 85 äänestys alkaa. Onko äänestetty äänestys päättyy? 28 puolesta 19 vastaan. Selvästi hyväksytty. 85 Simmeriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta Ah, pardon, pardon, pardon. Ähm, Puheenjohtaja korjaa. anteeksi. Alors, je répète. Toistan. 84 hyväksy, 85 hyväksytty. Nyt äänestämme 86, 86 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluatteko, että tarkistamme? 86 kyllä sopii. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter? Onko äänestetty? Äänestys 28, 20 tuloksella selvästi hyväksytty. 87 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 88 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 7 90 puolesta vastaan tyhjää, tyhjää hylätty 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi puolesta, no, kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 raukeaa. Ja sitten 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 siitä voidaan äänestää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seitsemän vuoden jälkeen 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty 98 raukeaa. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 101 puolesta vastaan tyhjää. 101 niin täytyy tarkistaa, ei tullut selväksi, äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 24-21 vastaan hyväksytty. 102 Turuselta puolesta vastaan tyhjää, hylätty 103 puolesta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 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty 110 raukeaa Sitten kohtaan 8, 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 114 raukea ja äänestämme 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty kohta 9 115 täytyykin tarkistaa uudestaan koneäänestyksellä. Le vote Äänestys päättyy. 28.19 tuloksella todellakin hyväksytty. Yksi tyhjä. Suokaa anteeksi, sanon puheenjohtaja. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H. Viidestä ryhmästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneäänestyksenä koko lausunto. Äänestys alkaa. Euh, il faudrait que un PP retire sa carte. Yksi EPP-kortti liikaa. C'est bon. No nyt on hyvä. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 46 puolesta, kolme vastaan, ei tyhjiä. Onnittelemme esittelijämme. Et nous en venons au point 11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 Siis kompromissi C hyväksytty. paragraf 1, amendement. Kohdan 1 jälkeen tarkoitus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksi tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 19, kohta kohdalta äänestys. Koko teksti ilman sanoja of the social policies to be conducted by the member states. Kuka puoltaa ensimmäistä osaa? Puolesta vastaan hyväksytty. Kuka puoltaa näitä sanoja puolesta vastaan? Tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty, mutta me tarkistamme kuitenkin. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 22 puolesta 21 vastaan 5 tyhjää. Olikin ehkä hyvä tarkistaa. Hyväksytty. Sitten 20 tarkistus. Tähän liittyy suullinen tarkistus, jonka olette saaneet kirjallisena Kukaan ei vastusta suullista tarkistusta, joten äänestämme 20 näin muutettuna puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty sitten kompromissi E puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty sitten tarkistus 22 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kohdan 1 jälkeen 23. Tähän tarkistus jos ei vastusteta, niin näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus puheenjohtaja keskeytetään, pyydetään tarkistusta. Verification. Tarkistamme siis 23. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 26 puolesta 23 vastaan hyväksytty. Tarkistus 24. Kohta kolta äänestys koko teksti ilman sanoja. Which will, joka vaatii sitä että tarkistetaan ja niin edelleen. Puolesta ensimmäinen osa vastaan. tyhjä, Tarkistamme tuloksen. Onko nyt äänestetty? Äänestys päättyy. 20 puolesta 29 vastaan hylätty. Sitten toinen osa ei enää päde. Ja sitten kohta kaksi, tarkistus 25. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 31. Anteeksi, pyytää puheenjohtaja. Niin, tarkistus 27. Se on vedetty pois, joten kompromissi K puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 31. Esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 32. Puolesta. Ai se raukeaa. Ko- Kohdan 2 A jälkeen kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää selvästi hyväksytty. Sitten tarkistus 40 pyydetty kohta kohdalta äänestystä. Koko teksti ilman sanoja, joka tähän on merkitty puolesta, vastaan, tyhjää. Mä haluan, haluan tarkistaa ensi, tarkistus ensimmäinen osa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 26 23 tuloksella hyväksytty ensimmäinen osa, sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohtaan viisi, johdanto-osa, kompromissi H. Nyt olen kyllä pahoillani, väärinkäytän nyt puheenjohtajan asemaan ja ehdotan teille tässä suullista tarkistusta, koska eilen me sanoimme, että kompromissi, jonka eri ryhmät laativat, johti siihen, että inklu, ottaen huomioon sosiaali- työmarkkinaosapuolet, ty- kansallisjärjestöt, yritysmaailman. Eilen sanoin, että tämä johtaisi toistoon, koska otetaan huomioon parlamentin säännöt. Meillä ei ole oikeutta tehdä kohta kohdalta äänestystä, että vedettäisiin pois tästä business, sector, business sectori, mutta mikään ei estä tekemästä suullista tarkistusta. Ja jos jätetään tekstimuoto tähän muotoonsa, silloin meillä on tässä kaksi kertaa työntekijät, jotka ovat kaksi kertaa edustettuna bisnessektorina ja työnantajina työntekijöinä, jos ei haluta muuttaa. Joko kaikki ovat samaa, että poistan tästä yrityssektori, koska ne löytyvät jo työmarkkinaosapuolista, tai sitten lisätään tähän myös AY-liike. Tai ammattijärjestöt ammattiliitot? Liiketoiminta-ala business sector se on vähän laajempi kuin työmarkkinosapuolet. On peut Sitä täytyy pistää myös työntekijät, mutta sama asia ei voida kahta kertaa toistaa. No sitten toistetaan myös ammattiliitot. Herra, herra Helmer. Uh, I, Madam Chairman, I, I do apologize. Puheenjohtaja, Pyydän anteeksi, jos ymmärsin vähän väärin, mutta jos ymmärsin oikein, niin te nyt esitätte suullista tarkistusta. Minä vastustan suullista tarkistusta, joten tässä ei voida edetä siihen suuntaan. An agreement. Hyvä, mutta okei. Okay. No, enpä jatka tätä sen enempää. Mutta voin kuitenkin sanoa, että talous- ja rahaisen valiokunnassa esittelen, en voi tätä hyväksyä tällaisenaan. Sitten kompromissi H Kuka puoltaa? Huota näin muutettuna. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 43 kieliversio, ei tarvitse äänestää. Kieliversio kysymys. Sitten kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 48 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman sanoja, jotka tähän on merkitty puolesta vastaan tyhjää, hylätty, toinen osa raukeaa. Sitten tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan. Puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 56 tähän liittyy suullinen tarkistus esittelijältä Tätä ei ole mitenkään vastustettu, joten näin muutettuna puolesta vastaan tyhjään. Hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 58 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 59 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty sitten 60. Tässä on pyytty kohtavalta äänestystä. Ensimmäinen osa ilman kursiivia puolesta vastaan tyhjää, äh, me tarkistamme tämän tuloksen. Ensimmäinen osa, 60. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 26 ja 23 tuloksella hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 raukea, samoin 62, joten 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestys päättyy. 19.30 hylätty. Minä nyt, tämä ei ole olen pahoillani. Sitten 64 suullinen tarkoitus. Ai tämä raukeaa. Sitten 67 on vedetty pois, samoin 69. Sitten viite yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Orpanon kappale B, tarkistus 5. Tähän liittyy suunnan tarkistus esittelijältä. Kukaan ei vastusta äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11. Tämä on tarkastuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12. Tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hylätty. 13. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty sitten koko tekstikoneäänestyksenä. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 40 puolesta, 4 vastaan, 4 tyhjää. Onnittelemme esittelijää. Seuraavaksi viimeinen äänestys. Herra Baldassare. Niin tästä Görlingin lausunnosta. Me olisimme halunneet äänestää 59 tarkistuksen puolesta, mutta emme kuitenkaan voi tehdä sitä, koska tässä tapauksessa kompromissitarkaus F kaatuisi. Miksi tällä tavalla tarkistuksen 59 on näin ristiriitainen kompromissitarkistus Fn kanssa? ei ole kovin ymmärrettävää, että nämä sisällöt ovat näin ristiriitaisia. Me teemmekin tarkistuksen IMKossa, jotta voimme ottaa tämän tarkistuksen sisällön huomioon, siis 59 tarkistuksen sisällön huomioon. Monsieur Baldassar, est-ce que je vous comprends bien? Niin, herra Baldassare, ymmärsinkö oikein? Teidän ryhmänne ei siis tuekaan kompromissitarkistus F, koska haluatte tukea tarkistusta 59. Ymmärsinkö oikein? Ei vaan juuri toisinpäin. Me äänestämme tarkistusta 59 vastaan, koska jos tekisimme toisin, se todennäköisesti hyväksyttäisiin ja silloin kompromissitarkistus F kaatuisi. EPP olisi hyväksynyt tämän muuten, mutta ei ole ymmärrettävää, että sihteeristö on laatinut näin tämän äänestysluettelo niin, että kompromissitarkistus F ja tarkistus 59 olisivat yhteen sopivia. Me esitämme tämän saman tarkistuksen uudelleen IMKossa. Hetkinen, hetkinen. Minä nyt hieman tätä tässä selvittelen. Siis 59 tarkistus. Siinä korostetaan sosiaalisen ja taloudellisten asioiden merkitystä julkisissa hankinnoissa. Ja alhaisimman Äh, hinnan kriteeri täytyy olla menettelyssä, hankintamenettelyssä äh, vähemmässä merkityksessä. Kompromissitarkistuksessa F taas sanotaan, että täytyy yksinkertaistaa hankintasääntöjä niin, että niistä tulee joustavampia ja asetetaan minimiin ne vaatimukset, jotka yritysten on täytettävä osallistuakseen hankintoihin varsinkin että jos on kyse sosiaalisesti ja taloudellisesti innovoivasta julkisesta hankinnasta. Eli siis tämä vaatimusten vähentäminen minimiin ja sen yhteensopivuus, alhaisimman hinnan kriteerin täytyy olla vähän merkityksisempi, niin jotta nämä olisivat yhteensopivia, niin Kompromissitarkistusta pitäisi siis voida muuttaa. Odottakaa. Minä haluan nyt tässä katsoa näitä sääntöjä. Siis EPPstä Rova Steinrückin tarkistuksen 59 kohta on siis hyvä. Mutta voidaanko sopia niin, että tarkistetaan hieman kompromissitarkistusta F ja sanotaan, että make them more flexible – niin, että niistä tulee joustavampia. Hyvä puheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja. Minä en ole antanut sinulle puheenvuoroa. Minä haluaisin nyt selittää tätä asiaa. Make them more flexible, niin että niistä tehdään joustavampia. Niin, onko herra Engelillä joku ehdotus? Minä olen varjoesittelijänä IMKossa. Ja haluan sanoa, että ensinnäkin nämä kaksi tekstiä ovat täysin, täysin yhteen sopivia. Minun mielestäni ei ole mitään ongelmaa siinä, että otetaan mukaan molemmat. Sisällön kannalta ei ole ongelmaa. Sisämark- markkinavaliokunta ja täysistunto varmasti pystyvät sopimaan siitä logiikasta, joka edistää yhtenäismarkkinoita tulevaisuudessa. Ja me emme hyväksy sitä, että alhaisin hinta on se ainut kriteeri. Kaikki, mitä tähän nyt lisätään uusina kriteereinä, kyllä tekstissä ovat mukana sitten, kun tätä käsitellään täysistunnossa. Mutta nämä tekstit, joista me nyt tässä keskustelemme, ovat täysin yhteensopivia keskenään, ei mitään ongelmaa. Hyvä puheenjohtaja. Minä nyt yritän säästää valiokunnalta hieman aikaa. Minä tiedän, että valmistelija ei haluaisi, että suullisilla tarkistuksilla kompromissitarkistuksia muutetaan. Näin ollen siis vastustan tätä ja ehdotan, että menemme eteenpäin. Ei voida muuttaa sellaista kompromissitarkistusta, josta on jo sovittu. Kiitos. Herra Most, tässä haasteena ei ole juuri tuo asia, vaan tässä on useita erilaisia haasteita. Meidän täytyy pyrkiä löytämään paras mahdollinen keino päästä eteenpäin älykkäästi ja yhdessä. Ensimmäinen kysymys on se, että muutammeko me nyt kompromissitarkistusta. Ja seuraava kysymys on se, että pidämmekö me näitä tekstejä yhteen sopivina toisin kuin sihteeristö on suosittanut. Eli pitäisikö meidän hieman uudelleen tarkistaa tätä äänestysluetteloa? Mutta minä annan nyt puheenvuoron kolmelle henkilölle, jotka ovat sitä pyytäneet. Baldassar, sitten Steven Jöks. No, Impon kollega käsitteli juuri sitä asiaa, jota, jonka mekin toimme esiin. Meidän mielestämme tämä oli yhteen sopivi, sopiva alun alkaen, mutta sihteeristö toimi niin, että ne eivät ole yhteen sopivia ja ne olisivat ristiriitaisia keskenään. Ehkäpä seuraavalla kerralla, eh, ja tässä ei pitäisi nyt tarkistaa kompromissitarkistusta, vaan pitäisi jollain muulla tavalla tämä asia ratkaista. IMKossa joka tapauksessa pyydä, toivomme, että tämä kyseinen kriteeri otetaan mukaan. Stephen Yates. Thanks, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, ennakoin hiukan, että vastustettaisiin suullista mielestä. Niin me tarvitsemme muutamme vain äänestysjärjestystä ja otamme 59 lisäyksenä kompromissiin. Niin. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres Hyvä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Niin, siellä oli tosiaan yksi puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä. Very briefly, I would like to... Lyhyesti haluaisin sanoa, että me jo ilmaisimme neuvotteluissa, että meistä tämä sopii yhteen, joten haluaisimme äänestää molemmista. Emme näe mitään ristiriitaa tässä, joten tuemme herra Engeliä hänen ehdotuksessaan. Très bien. Donc, euh... Selvä. Eli äänestysluetteloon tehdään nyt siis yksi muutos. Se kohta, jossa sanotaan, että että äänestystarkistuksesta 59 tai sen puolesta saisi raukeamaan kompromissitarkistuksen F. No sehän ei ole totta, joten me äänestämme kummastakin kohdasta. Kiitos avustanne. Kaikille sopii siis tämä. No niin, sitten äänestykseen. Rova Julie Görlingin lausuntoluonnos ja julkisten hankintojen uudistamisesta. Kyse on siis lausunnosta, joka annetaan oikeudellisten asioiden valiokunta. Kohta yksi, kompromissitarkistus A puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi A hyväksytty. Tarkistus kolme on yhteensopiva puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5 Steinryk on yhteensopiva. Äänestetään puolesta. Äänestyslistasta ei nyt suoraan näy, mitkä osat raukevat joten tässä täytyy käydä tämä koko teksti läpi. Siis itse asiassa tarkistus 6 Valdassaarelta. Meidän täytyy äänestää sen toisesta osasta, joka on yhteensopiva Aan kompromissitarkistuksen kanssa. Eli toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Steinrukin äänest... tarkistus on myöskin puolesta vastaan tyhjää selvästi hylätty. Tarkistus neljä. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä. Seitsemän tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättänyt yksi EPP-läinen liikaa. Edelleen yksi EPP-läinen liikaa. No niin. 22 puolesta, 27 vastaan selvästi hylätty. Tarkistus 4 Kastlerilta. Ensimmäinen osa ja toinen osa ovat yhteensopivia. Niin, eli ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa on myöskin yhteen sopiva puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19, yksi ja muut puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 tarkistus kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissitarkistus C puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty, hyväksytty. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 28 kahdessa osassa puolesta ensimmäinen osa vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkoitus 31 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 34 kohta 4, tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 4.39 tarkistus. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vasta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kom- kompromissitarkistus ei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 raukeaa. 48 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 yksiltä ja muilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 tarkistus Ludvigsonilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 59 puolesta vastaan Siis tarkistus 59. EPP kannattaakin nyt sitten tätä tarkistusta. Muistutan, että EPP kannattaa tarkistusta 59. Voin tässä toimia muidenkin ryhmien puhujana, mutta minun täytyy vaihtaa ammattia. Tarkistus 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Selvästi hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus F. Se on siis yhteensopiva 59 kanssa puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Siis 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. voidaan tarkistaa 58, mutta ei se nyt varmaan mitenkään yllättävä tulos ole. Äänestys on päättynyt. 51 ja 21 28 eli hylätty. Seuraavaksi tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 63 Tarkistus 63 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 64, siinä on suullinen tarkistus Bulanilta. Kukaan ei vastusta. Herra Boulon, teillä on puheenvuoro. Euh, la liste de vote pour le PPE, je crois qu'on l'avait... Virhe epp näytölistassa tätä ei ole muutettu, mutta me siis puolesta. Tässä tapahtui virhe. EPPstä puolesta. Olette siis varma, että ryhmäni tukee teitä. Mahtavaa. No niin, äänestämme tarkistuksesta 64 puolesta. Vastaan tyhjää. 64 näin muutettuna hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 siinä on suullinen tarkastus Turuselta puolesta. Kukaan ei siis vastusta. Eli tarkistus 67 näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää 67 hylätty. Sitten tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 69 pisotolta, se on poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70 on peruutettu, 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty, luulisi. Kompromissitarkistus G-esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 on pidetty pois, 75 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 hiuksilta ja muilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 877 tarkistus Turuselta poistopuolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 Ludvigsonilta ja muilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 Valdasaarelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 on yhteensopiva puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus Tarkistus 80 raukeaa, eli seuraavaksi tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 82 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 raukeaa. Seuraavaksi 88 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 bulanilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 samalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 91 on vedetty pois, joten äänestyslausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 28 puolesta, 17 vastaan, 4 tyhjää. Nyt olemme saaneet äänestyssessiomme päätökseen. Why principle Yeah, yeah.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 Euh, chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux parce que nous avons... Kollegat on Ja edelleenkin on aika tiukka. Joten kohta 15. Puheenvuoron sai valmistelija Sergio Coferati aiheena kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset kausityötä varten. Esittelijä, olkaa hyvä. Anteeksi lausunnonlaatio. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kollegoita näistä tarkistuksista, joita he ovat lähettäneet. Ne ovat melkein kaikki siihen ehdotuksen suuntaisia, jonka minä olen laatinut. Ja itsestään selvästi tämä auttaa meidän työskentelyämme. Ja voimme näin toimia tehokkaammin myös lopullisen paperin kannalta. Kuten kollegat tietävät, yksi osa kuulee, kuuluu tässä kansalaisvapauksien valiokunnalle. Ja jotkut tarkistukset, joita on jätetty, niin itse asiassa koskevat sellaisia asioita, joita pitää käsitellä toisessa valiokunnassa, eli emme voi niiden osalta etsiä kompromissia tässä valiokunnissa. Mutta on hyvä, että minun ehdotukseni henki on huomioitu ja se antaa meille hyvät mahdollisuudet vahvistaa tätä asiakirjaa. Tokihan ongelmia on edelleen vielä joidenkin määritelmien kanssa ja rakenteen kanssa, ja me olemme jatka, jatkossa tulevissa kokouksissa otamme nuo kaikki asiat esiin ja pyrimme ne ratkaisemaan. Haluaisin korostaa joitakin seikkoja, joita minä pidän hyvin tärkeinä. Esimerkiksi, jotta voimme sitten myöhemmin ne muotoilla lopulliseen asunsa. Ensinkin näiden sääntöjen soveltamisalasta. Tässä pitäisi tarkistustenkin valossa vahvistaa se ajatus, että on eriteltävä hyvin tarkasti, yksityiskohtaisesti ja mahdollisimman tiukasti ne alat, joihin direktiiviä sovelletaan kyse on historiallisesti hyvin vakaista aloista tai sellaisista aloista, joilla on aina käytetty kausityöntekijöitä. Mutta Eurooppa on hyvin laaja alue ja pohjoisesta etelään äh, ilmastoolosuhteet muuttu, vaihtuvat, ovat erilaisia ja siksi tässä tarvitaan jonkinlaista joustoa, ainakin jäsenvaltioiden kannalta mutta kuitenkin täytyy tehdä hyvin tiukkaa läheistä yhteistyötä kaikkien työmarkkinaosapuolten kanssa. Sääntöjen täytyy olla hyvin yksityiskohtaisesti määriteltyjä. Joitakin poikkeuksia voidaan jäsenvaltioille antaa, kunhan hallitukset, työmarkkinaosapuolet eh, niistä sopivat keskenään. Joitakin lisäaloja siis voidaan tähän jäsenvaltioiden tasolla antaa. On muitakin kysymyksiä, jotka ovat hyvin tärkeitä ja ratkaisevia tämän asiakirjan kannalta. Esimerkiksi se, että on taattava kaikille kausityöntekijöille samat palkat ja yleiset työehdot kuin muille työntekijöille. Ja täytyy toimia sillä tavalla, että että työntekijöiden työehdot määritellään työehtosopimuksissa. Se on sitten, että miten lausunnossa tämä kohta muotoillaan, koska työehtosopimusneuvottelut ovat hyvin erilaisia jäsenvaltiosta riippuen. Kuitenkin se on se tärkein ähm, keino joka lainsäädännössäkin määritellään, jonka avulla työntekijöiden oikeudet ja työehdot määritetään. Tämä, tällä on paljon painoarvoa. Meidän täytyy miettiä, miten tämä asia eh, ilmaistaan niin, että eh, kausityöntekijät olisivat tai kausityöntekijät eivät käyttä, heitä ei laitettaisi sellaisiin työtehtäviin, jotka periaatteessa muille työntekijöille on tarkoitettu. Jatkossa on markkinatestejä, joita pitäisi käyttää sitovina välineinä tai jopa niin, että niitä käytetään jonkinlaisella ennaltaehkäisevänä mekanismina. Nythän olosuhteet ovat vakiintuneet sen suhteen. Tietyissä ehdoissa viittaan toki itse työehtoihin mutta, ja oloihin, mutta myöskin työn ulkopuolisiin oloihin. Näiden työntekijöiden suhteet esimerkiksi heidän alkuperämaahansa ja heidän perheeseensä ja myöskin asuminen on hyvin tärkeä. Asuminenhan on hyvin tärkeä osa koko elämää ja elämän laatua näiden henkilöiden osalta. Työntekijöiden osalta täytyy varmistaa samanlainen sosiaalinen suojelu kuin muille työntekijöille ja lisäksi on huomioitava asumista koskevat kriteerit. Ja tietyt spekulatiiviset toimet on estettävä, niitä on rajoitettava. Ja monet jäsenvaltiot ovat esimerkiksi oma maani on vaikeuttanut kansalaisuuskysymyksiä sekä työelämässä että se, miten kansalaisoikeuksia voi hyödyntää maassa. Libe-valiokunnan kanssa tehdystä työstä haluaisin ensinnäkin sanoa, että hyvin tärkeä, tärkeää on edetä niin, että teemme valiokuntien välillä koko ajan tiiviimpää yhteistyötä – jotta ongelmat ratkaistaan näissä valiokunnissa, jotka tästä asiasta ovat vastuussa, jotta ei tule mitään ristiriitaisuuksia myöhemmässä vaiheessa. Me pyrimme löytämään kompromisseja, jos kollegoille sopii, ja me jatkossa haluamme tarkistaa kaikkien kompromissien sisältö myöskin live-valiokunnan kollegoiden kanssa. Tällä tavalla saisimme aikaisiksi keskenään yhteensopivia ratkaisuja ja voisimme hyödyntää synergiaetuja, eikä jatkossa tulisi sellaisia erimielisyyksiä, jotka voisivat tämän työn arvioita heikentää sitten myöhemmässä vaiheessa. Todella mielelläni kuulen huomioitanne, jos haluatte lisätä jotain vielä esittämiin tarkistuksiin. Ja sitten aloitammekin työn kompromissitarkistusten laatimiseksi. Kiitos eh, puheenjohtaja. Minä Äh, haluaisin Alden varjoesittelijän puolesta tehdä seuraavat kommentit. Eräs asia, mikä liittyy tähän, on tasa-arvoinen kohtelu. Kolmansien maiden kansalaisten täytyisi siis saada samanlainen kohtelu kuin maan kansalaistenkin työssä. On hyvin tärkeää se, että me noudatamme EUn säädöksiä, johdonmukais, jo, säädöksiä johdonmukaisesti silloin, kun kolmansien maisten kansalaisista on kysymys. Tästä täytyy löytyä sopimus ja ainoastaan sillä tavalla me saamme asiaan lisäarvoa. Me emme hyväksy minkäänlaista syrjintää eh, työntekijöiden kohdalla EU:ssa. Kun tulee kolmasista maista työntekijöitä, niin heillä ei pitäisi missään tapauksessa olla vähemmän oikeuksia kuin paikallisilla. Tämä liittyy niin työoloihin, työllistymiseen, myöskin sosiaalioikeuksiin, sosiaaliturvaan, eläkeoikeuksiin. Ja täytyy olla selvää se, että oikeudet säilyvät, kun he lähtevät maasta. Tällaisia muutoksia tarvitaan, jotta ehdotus voidaan hyväksyä. Meillä on tarkistus, tarkistuksia e, esimerkiksi määritelmät e, ja selektiivisyys, koska tähän täytyy voida lisätä sektoreita työn markkinaosapuolten kanssa. Myöskin e, ajanjakson pituus ja sitten haavoittuvuus työntekijöiden kohdalla täytyy varmistaa se, että työnantajat noudattavat sääntöjä, erityisesti niitä, mitkä liittyvät elinolosuhteisiin. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Zgadzam się absolutnie z Panem sprawozdawcą, że... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että väestörakenteiset haasteet EU-ssa ja rakenteiset tarpeet kausityön kohdalla eivät lopu. Ja tässä vaaditaan kuitenkin erinomaista maahanmuuttopolitiikkaa. Maahanmuuttopolitiikka kausityöntekijöiden kohdalla mahdollista sen, että voidaan täyttää työvoiman vajetta, voidaan vastata työmarkkina tilanteen muutoksiin ja tämän takia minä ja kollegani olemmekin laatineet muutamia muutoksia direktiiviehdotukseen. Meidän mielestämme jäsenvaltioilla pitäisi olla täysi vapaus määritellä, minkä tyyppistä työtä minkälainen työ liittyy kausityöhön. Tähän kausityöhön liittyy erilaiset demografiset ja muut tilanteet jäsenvaltioissa. Siksi jäsenvaltioiden juuri pitäisi voida tehdä näitä päätöksiä ja valita ne sektorit, joita tämä kausityö koskee. Olen samaa mieltä esittäjän kanssa sikäli, että täytyy voida saada kunnollinen majoitus, näitä on tärkeä kysymys mutta jos tässä muodossa tehdään, niin tämä on kuollut kirjain, pitäisi määritellä hyvät, hyvä el- elämäntason standardi. Tämä voi myös vaidella maasta toisena. Ehkä se tulkitaan eri tavalla myös ja toteutetaan eri tavalla maasta toisen. säädöstä, jotka sanovat, että että vuokra-asunnosta ei saa olla liiallista ajatellen palkkaa. Se on mielestäni turhaa. Työntekijä, joka hyötyy kaikista tiedosta, voi itse määritellä, onko vuokramajoitusta liiallista vaiko ei Tämä on vähän subjektiivinen kysymys. Mikä eniten ristiriitoja aiheuttaa on työ, sosiaaliturvan nauttiminen. Ensinnäkin sosiaaliturvakysymys liittyy pelkästään jäsenvaltioihin tämän takia. Tässä täytyy soveltaa toisellusperiaatetta. Lisäksi kun ajatellaan työn kausiluonnetta, lyhyt aikaista sellaista, niin sen ei pidä olla pohjana sille, että kausityöntekijät saavat saman tyyppistä sosiaaliturvaa kuin ne isäntämaan siksi ehdotamme tarkistusta 14, että otetaan mukaan säädös, jossa todettaisiin, että juuri jäsenvaltioiden pitää määritellä sosiaaliturva, joka koskee kausityöntekijöitä ja missä määrin sitä myönnetään. Ovat Turunen, sitten Oman Reuter. Ja, tack för... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja kiitos myös eh, tästä lausunnosta. Tässä on erittäin hyvä alkukohta työlle, joka, jota jatketaan. Ja meillä on kuitenkin vihreiden puolelta hyvin paljon vielä muutosehdotuksia. Ja me olemme yrittäneet eh, sit, sitä, että me todellakin keskitymme niihin asioihin, mitkä ovat meille tärkeitä. Meidän täytyy tunnustaa se, että aluksi Nämä kausityöntekijät ovat Euroopassa niitä työnte- työntekijöitä, joiden työoloja voidaan kritisoida, heitä käytetään hyväksi. Ja sen lisäksi monet työntekijät e, ovat tulleet tänne laittomasti. Näitä henkilöitä me kuitenkin tarvitsemme ja ne heillä on tehtävänsä. Jos me haluamme, että he ovat työmarkkinoillamme, niin heille täytyy jollakin tapaa järjestää lainsäädäntöä, joka hallitsee heidän työntekemistään. Me olemme tämän ehdotuksen takana, mutta sitä täytyy kyllä vielä parantaa, jotta se voisi toteutua. On ihmisiä, jotka elävät huonoissa oloissa, mutta heille täytyy varmistaa se, että heitä kohdellaan samalla tavalla kuin paikallisia työntekijöitä, jottei jakauduta A- ja b joukkoisiin. Joten pitää tätä tekstiä parantaa, tätä komission tekstiä. Tässä on jo paljon valmistelija saanut uutta aikaiseksi mutta meillä on tiettyjä tarkistuksia. No sitten konkreettisiin asioihin, jotka minun mielestäni ovat oleellisia. Ensinnäkin, kuka, kuka voi tulla kausityön tekijäksi? Olen valmistelijan kanssa samaa mieltä, että tässä puhutaan Mm, puhutaan kolmannen maan kansalaisista, jotka ovat eh, jossakin jäsenmaassa. Jos ja min, minkälaisista sektoreista sitten on kysymys? Me tiedämme, että kausityötä on kaikkein eniten eh, liikenteessä, maataloudessa ja, eh, ja sitten myöskin hoitoalalla. Me haluamme eh, rajoittaa tämän eh, direktiivin niihin aloihin, joilla todella tätä tarvetta on. Eikä ole aivan selvää, minkälainen rooli työmarkkinaosapuolilla tässä olisi. Tässä luonnoksessa sanotaan, että pitäisi sopia siitä, että tätä alaa voidaan laajentaa, mutta meidän mielestämme se on aivan päinvastoin. Täytyy sanoa, että olen aivan vähän vielä epävarma siitä, mikä olisi paras mahdollinen ratkaisu, mutta meidän täytyy puhua jäsenten kanssa, kanssa tästä asiasta. Työmarkkinaosapuolet ovat tässä kyllä mukana mutta asioista on vielä keskusteltava. Sitten eh, kysymys työehtosopimuksista. Minun mielestäni on suorastaan vaarallinen se tapa, jolla komissio tätä kohtaa käsittelee. Me yritämme vielä tarkentaa tekstiä ja katsoa, ettei mitään vahinkoa pääse tapahtumaan. Sitten asumisolot. Suurin, ensinnäkin tänään ongelmia asumisen laadun kanssa. Minä olen ollut hyvin monilla paikoilla, eh, hyvin monissa paikoissa Tanskassa nähnyt, kuinka ulkomaalaiset asuvat eh, järkyttävissä oloissa, kellareissa, varastoissa. Asiat eivät ole kunnossa, eli täytyy asumisen laatu saada kohdalleen. Ja sitten toinen on asumisen hinta. Tässähän on kysymys aikuisista ihmisistä ja sanotaan, että heidän pitäisi asiat ymmärtää, mutta kyllä se on hyvin vaikea ymmärtää, kuinka hinnat muodostuvat. Kun ihminen tulee maahan, niin eihän hän voi tietää, minkälainen markkinahinta kussakin paikassa vallitsee. eikä, eikä vuokraa saa missään tapauksessa pidettää suoraan palkasta. Onhan tässä paljon valvottavaa vielä ja tämä asia on otettava huomioon tekstissä. Meillä on tarkistuksia, jossa me puhumme myöskin sanktioista ja valvontamenettelyistä. menettelyistä on todella tärkeää se, että me saamme hyvän direktiivin ja hyvää lainsäädäntöä. On todellakin tärkeää se, että että nämä asiat otetaan huomioon erityisesti maataloussektorilla. Täytyy katsoa, eh, katsoa koko tätä ketjua ja toimia siten, että vastuu säilyy joka tasolla. Ei kolme pääkohtaa olivat nämä, jotka mainitsin. Vihreille nämä ovat tärkeitä. E, eli valvonta, soveltamisen rajaaminen ja työolosuhteet. Toivon, että me saamme tästä hyvän lopputuloksen ja olemme kuitenkin aivan oikealla reitillä. Rova Omenruiten. Als ik zo mevrouw eh, Turunen hoor, eh, dan vraag ik me... Niin, eh, minä Turusen tapaan kysyn, tai Turuselta kysyn, että aikooko Tanska tätä puheenjohtajakaudellaan esittää tätä ajatusta. Haluaisin tietää, mitä tässä oikeastaan tarkoitetaan. Tässä puitteissa täytyy katsoa, että kolmansien maiden kansalaiset, jotka tulevat tietyille aloille kausityöhön, pitää katsoa, ettei, etteivät he joudu hyväksikäytön uhreiksi. Tästä on kyse. Komission ehdotuksessa todetaan, että sosiaaliturvan koordinointi, mukaan lukien perheetuudet, niin kausityöntekijät kolmansista maista voivat jäädä kuudeksi kuukaudeksi maahan ja tässä tapauksessa pitää maksaa kaikki sosiaaliturvamaksut alkuperämaasta käsin. Näin ollen tämä tuottaa hieman hallinnollista taakkaa. Näin ollen tässä ei nyt helpoteta kausityöntekijöiden tulla kolmannesta maasta. Ja sitten vielä näihin ehdotuksiin. Monia hyviä ehdotuksia on tehty useista kohdista. Esimerkiksi se, että kausityöntekijöiden tulo mahdollistetaan, heitä tarvitaan. Tästä on tehty hyviä ehdotuksia ja toiseksi sitten vielä majoituskysymyksistä. Minä olen hieman tätä vielä tarkentanut. Turunen on oikeassa siinä, että kausityöntekijöille on varmistettu, että joskus kausityöntekijöille tarjotaan liian kalliita asuntoja ja se on sitten hyvin suuri osa heidän palkastaan. Tai suuri osa menee palkasta vuokraan. kolmasosa pitäisi kuitenkin mielestäni poistaa. Mitä sosiaalivakuutukset tässä tarkoittavat, mitä perheetuudet, kaikki mikä koskee sosiaaliturvaa tai vakuutusta esimerkiksi tapaturmia vastaan. Tämä kaikki täytyy toki ottaa huomioon, mutta se, on, se koskee eri ehdotusta kuin se, mitä me tässä nyt käsittelemme. Näin ollen meidän on pohdittava ja tätä ja keskusteltava seurauksia näistä asioista, jotka sisältyvät tähän asiakirjaan. Joissakin kolmansissa maissa tietyillä aloilla tilanne on hyvin vaikea, aivan totta, mutta täytyy kuitenkin miettiä sitä, mitkä on tasavertaista kohtelua kausityönteon aikana. Pitää myös miettiä hallinnollista taakkaa ja pitää katsoa, ketä, kun ihmisiä tulee meille töihin, jos he joutuvat tapaturman uhreiksi, niin täytyy voida jollakin tavalla vakuuttaa heidät. Puis, Thomas Mann. Olen aivan valmistelijan kanssa samalla linjoilla. Kausityöntekijät ovat erikoisessa asemassa ja tämän, sen takia tällainen aloite on tärkeää, se, että direktiiviä ryhdytään uudistamaan. Tässä on eräissä kohdin ehdotuksia. Täällä on sellaisia ehdotuksia, jotka liittyvät sektorin valvontaan. Tämä mielestäni onkin tarpeen, kun me tiedämme, minkälaisia ongelmia sosiaalipuolella on ollut. Toinen kommentti sitten Minun mielestäni on skandaalimaista, että täällä puhutaan e, maahanmuutosta eikä tästä varsinaisesta e, teemasta. Minä olen aivan samaa mieltä, että e, vastuuvaliokunnan kanssa on tehtävä hyvin tärkeitä, tär, tärkeä yhteistyötä, koska tämähän on työllisyyspolitiikkaan liittyvä aihe. Kolmanneksi sitten sama asia kuin edustaja Turunen. Meillä on hyvin epämääräistä lainsäädäntöä tästä työehtosopimusehtojen, työehtosopimusten soveltamisesta. Ne, niitä sovelletaan silloin, kun ne ovat yleisesti sitovia. Ja tämä on tietenkin sellainen asia, mikä ei ole kaikissa maissa samanlainen. Meidän täytyy saada sellaista lainsäädäntöä syntymään, jotta yleissitovuus e, on sellainen asia, että se kattaa, e, kattaa laajemmin. Siksi täällä on ehdotuksia tehty ja e, olen iloinen siitä, että keskustelut aiheesta vielä jatkuvat. Tässä tarvitaan hieman tarkempaa järjestelmää, jotta direktiiviä saadaan parannettua. Monsieur Tom, euh, Madame Turunen, te pyysitte vielä puheenvuoroa. Ihan lyhyesti voitte vain reagoida, Rova Ymmärrältä. Niin-, niin tämä reaktio on vain ihan lyhyt selvennys, joka on kuitenkin erittäin tärkeä. Meillä on tarkistus 43 jossa yksi sana puuttuu ja se muuttaa koko asian. Siis mitä haluamme sanoa on, että huolimatta siitä, että, että ei pitäisi poiketa yhtäläisen palkan samasta työstä periaatteesta. Tässä mutta tämä kuulostaa lähes niin kuin halusimme poiketa tästä periaatteesta. Unohdimme yhden sanan, haluan vain selventää, että tämä on virhe. Ja haluamme tämän sanan tänne. Selvä tämä korjaus tehdään tarkistuksessa sitten, kun niistä äänestetään. Herra Thomas Mann, sitten herra Valtasar. Kiitos. Samantyyppisiä intressejä meillä täällä valiokunnassamme on. Ja meidän täytyy muistaa tämä tasavertainen kohtelu. Ei koske tämä vain äh, kolmansien maiden kansalaisia, vaan ihan Euroopan unionissa tehtäviä töitä. Sitten toiseksi täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta ihmiset eivät olisi laittomasti töissä. Täytyy olla vakuutukset kunnossa, ihmisellä täytyy olla mahdollisuus hoitaa työtehtävänsä ja hänen täytyy olla säällinen asumismuoto. On hyvin tärkeää, että että ettei puhuta näistä asumisoloista vain silloin, kun joku TV-ryhmä on käynyt sellaisia kuvamassa. Meidän täytyy seurata eh, sitä, että työmarkkinaosapuolet eh, tulevat mukaan tähän keskusteluun, koska heillä on oma roolinsa. Jos sanotaan ihmiselle, että, että ihminen, joka tienaa, e, tienaa lyhyessä ajassa enemmän kuin mitä hän tienaisi muuten, niin ei, ei se ole mikään tekosyy muille oloille. Onhan täällä hyvin paljon sellaisia ihmisten salakuljetustahoja, jotka tuovat ihmisiä maihin ja ihmiset pitää vapauttaa sellaisista oloista. Ei Tunnen ihmisen, joka oli Belgiassa töissä, hän oli kolmannesta maasta ja hän oli sadon korjuussa työssä, mutta lopuksi hän ei, hänelle ei maksettu yhtään rahaa. Eihän tällä tavalla voida toimia. Tällä, tällaista brutaalia hyväksikäyttöä on olemassa ja se on asia, jonka vuoksi olen iloinen, että yhteinen perusta tälle työlle on löytynyt. Työmarkkinaosapuolten täytyy todellakin tulla tähän mukaan. Mehän tarvitsemme sääntöjä ja meillä täytyy myöskin olla mahdollisuus käyttää sanktioita. Eihän byrokratian pidä tulla tähän mitenkään esteeksi. Meidän täytyy olla säännöt, joita noudatetaan, joita valvotaan ja silloin meillä on mahdollisuus saada tilanne parantumaan. kausityöntekijät ja muut työntekijät. Kyllä, kausityöntekijät, he ovat ihmisiä, he ovat vain lyhyen ajan täällä, esimerkiksi sadonkorjun ajan. Ja sitten, jos katsomme tätä tilannetta, siis ihmisethän käyvät ansaitsemassa rahaa, jotta perhe kolmannessa maassa voisivat elää paremmin – Ja, ja täytyy ö, katsoa todellakin, että työpaikat ovat sellaisia, että, että molempien maiden edut toteutuvat. Olen hyvin iloinen siitä, että tällainen yhteinen aloite on syntynyt. Ähm, Monsieur Baldassar, onko vielä muita sitten, jotka haluavat osallistua keskusteluun? Ei. Sitten herra Baltasar. Grazie. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Tässä ehdotuksessa on mielestäni nyt hyvä tilaisuus, kun ajatellaan kausityötä ja sitä, että Euroopan unionissa työstä on muutenkin tullut melko vaikea kysymys joillekin. Ihmisiä hyväksi käytetään – Ihmiset joutuvat työskentelemään laittomasti. Ja monissa tapauksissa ei varmasti standardeja ja lakeja noudateta. Siksi on tärkeää, että Euroopan unioni tähän puuttuu sääntelyn kautta. Erityisesti matkailun alalla ja puutarhaviljelyssä, viiniviljelyn alalla tällaista tapahtuu. Erityisesti noilla aloilla täytyy puuttua kolmansista maista tulevien työntekijöiden oloihin. Sergio on tehnyt tässä erinomaista työtä, kun ajatellaan näitä tärkeitä asioita. Ne ovat todella perustavanlaatuisia asioita ja meidän täytyy niitä yhdessä arvioida. Ensinnäkin jäsenvaltioilla täytyy olla edelleen mahdollisuus soveltaa kriteerejä jolla, jolla voidaan osoittaa, ettei omasta maasta löydy työntekijöitä kyseiseen työhön. On myös suojeltava kausityöntekijöiden oikeuksia ja on taattava se, että heitä kohdellaan tasavertaisesti vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa. Tässähän pyritään tällä hetkellä kovasti tuotantokustannuksia alentamaan ja on ajateltu, että se on tarpeen, jotta EU voisi vastata kolmansista maista tuleviin haasteisiin, mutta työntekijöiden oikeuksia polkemalla sitä ei saisi toteuttaa. On myös tiettyjä alueellisia ja alueellisia asioita ja myös täytyy noudattaa näiden osalta kansallisia sääntöjä. on voitava määrittää kausityöntekijöiden tarve omien tarpeiden mukaisesti ja kausityöntekijöille täytyy myös varmistaa asianmukainen majoitus niin, että se ei syö liian suurta osaa palkasta. Me olemme tehneet viisi tarkistusta. Minä sain käännöksen maanantaina ja näiden kaikkien yhteisten tarkistusten perusteella uskon, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä niin, että taakaamme sekä työntekijöiden että jäsenvaltioiden edut. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako joku vielä puheenvuoron? Ei. Joten komissiostrava Jan Smith. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pyytää anteeksi, koska olin juuri yhtenäislupaa varten vapausvaliokunnassa, Tulin myöhään. Kiitoksia kovasti puheenvuorosta. Haluaisin hiukan kommentoida tätä keskustelua ja puhua näistä eh, tehdyistä tarkistuksista. Keskustelustakin tuli selväksi, mikä tavoitteena ehdotuksessamme on saada joustava hallinnollinen järjestelmä, jotta kolmansien maiden kansalaiset voivat tehdä kausityötä. Ja heitä saadaan käyttöön aika nopeasti silloin, kun tarve tulee esille. Me olemme myös ottaneet tietysti huomioon sen, että Tämä ei tapahdu EU-kansalaisten kustannuksella, mikä tarkoittaa sitä, että ehdotuksessa otetaan huomioon se, että jäsenvaltiot vapaasti voivat soveltaa työ markkinatestejä ja päättävät kolmansien maiden kansalaisten määrästä luvuista, jotka tulevat kausityöhön. Tärkeää on, mikä täälläkin mainittiin, on, että meidän pitäisi välttää väärinkäytöksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että on erittäin tärkeää, asettaa seuraamuksia ja jäsenvaltioiden pitää tehdä eh, riittäviä tarkistuksia pitäen mielessä myös se seikka, että ei pitäisi luoda liiallista byrokratiaa myöskään. Yksi päätavoitteista ehdotuksessa, joka liittyy matala koulutettuun työvoimaan, tämä työntekijäluokka on erittäin haavoittuvainen ja on monia tarkistuksia, jotka ovat sen suuntaisia, että juuri pyritään vahvistamaan tätä suojapuolta, suojelua ehdotuksessamme. Joten todellakin meidän, me palamme tähän asiaan ja komissiokin haluaa sellaisen sanamuodon, muodon, jotta tämä työntekijäluokka saa myös riittävän suojelun. Sitten mitä tulee oikeuksiin, joita myönnetään, kun tässä ta- tarkoituksena tietysti varmistaa oikeuden, oikeudenmukainen kohtelu ja että ei hyödytä mistään kilpailuista, jos tällaisia ihmisiä palkataan, mutta pidetään kiinni myös johdonmukaisuuksista, mitä tulee maahanmuuttolainsäädäntöön ja siihen, mitä Liivian valikunnassa päätetty. Nyt on tehty päätös yhdistelmän luvasta ja on joitakin aspekteja tässä tekstissä, jotka voidaan ottaa huomioon. Tai siis siinä tekstissä on sellaisia kysymyksiä, mitkä liittyvät myös tähän, mutta se tilanteet eivät ole täsmälleen samat, koska tässä yhteydessä on kyseessä kausityötekijät, joka tarkoittaa sitä, että he tulevat väliaikaisesti tekemään työtä ja tämän takia myös, kun teimme ehdotuksen, otimme huomioon väliaikaisen luonteen, joka liittyy tähän oleskelun yhtäläisestä kohtelusta. Me otimme huomioon yhtäläisen kohtelun. Tämä liittyy erilaisiin oikeuksiin, asettautumis, järjestäytymisoikeus, sosiaaliturvaoikeudet. En tiedä, onko, haluaako pä, employment pääosaston kollegan sanoa jotakin sitten tavarat ja palvelut, emme sano mitään esimerkiksi koulutuksesta, koska Nämä työntekijät ovat siis väliaikaisesti täällä olemassa. Ja mitä tulee työoloihin, me ehdotimme, että käytettäisiin samaa sanamuoto kuin lähetettyjen työntekijöiden direktiivin kohdalla, että vältettäisiin sellainen seikka, että he ovat sitten paremmassa tilanteessa kuin EU-kansalaiset, jotka on lähetetty toiseen jäsenvaltioon, vaikka vaikkakin kausityöntekijöiden tilanne tietysti eri, koska heillä on suora mm, työsopimus jäsenvaltiossa. Tai siis lähetetyöntekijät, heillä on tämä työsopimus. Sitten majoituksesta tämä on tietysti yksi erittäin tärkeä osa kun halutaan suojella näitä työntekijöitä. Ja otimme huomioon tekstissä sen, että tarvitaan asianmukaiset majoitustandardit ilman, että sen tarkemmin ei määritellä, mitä tällä tarkoitetaan. Jäsenvaltiot meidän mielestämme kyllä voivat päättää ja jotkut niistä oikeastaan kaikki ovatkin jo laatineet jonkinlaisia standardeja koskien hygieniaoloja ja niin edelleen. Anteeksi, niin, ja sitten meillä on myös lainsäädäntöä antaa tiettyjä ohjeita perheiden yhdistäminen, pitkäaikainen oleskelu. Siinä myös määritellään asianmukainen majoitustaso. Näitäkin voidaan käyttää hyväksi sitten, jos meidän pitää antaa selkeämpi määritelmä sille, mitä tässä oikein tarkoitetaan. Sitten sanktiot ja seuraamukset, ne ovat tärkeitä, niin kuin ehkä tiedättekin. Meillä on direktiivi seuraamuksista työntekijä, työnantajia vastaan, jotka hyväksikäyttävät kolmansien maiden työntekijöitä. Tämä direktiivi tulee voimaan 20. heinäkuuta, siis ensi viikolla jo, ikävä kyllä tilanne siinä, miten tämä siirretään kansanlainsäädäntöön, ei ole kaikkein paras mahdollinen, ja komissio, komissiokin tekee kaikkensa tässä asiassa perussopimusten pohjalta niin, että jäsenvaltiot siirtävät tämän lainsäädäntöönsä, mutta meidän pitää nähdä myös yhteys tämän ehdotuksen ja sanktiodirektiivin välillä, koska tässä on selkeä linkki koska monet ihmiset tekevät työtä tällä sektorilla ja ovat laittomasti maassa. Kiitoksia merci. Kiitoksia. Jos muuta puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin sitten esittelijä. Grazie, presidente. Ringra- Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kollegoita heidän tekemistään huomioista. Ne parantavat työtä, joka edessämme on. Haluaisin vastata Turuselle. Minä ymmärsin hyvin, että tuossa mainitsemassanne tarkistuksessa oli virhe, siis tarkistuksessa 43, mutta silti se yllätti minua, kun ajattelin vihreiden yleistä linjaa. Sitten muutama ihan pienoinen huomio siihen liittyen, mitä kuulin. Meillä kaikilla on varmasti yhteinen tavoite se on se, että saamme aikaiseksi tehokkaan asetuksen tai direkti- direktiivin hyvin arkaluonteisilla aloilla, mitä tulee työmarkkinoihin. Tällä alalla on epäoikeudenmukaisuuksia ja usein naiset ja miehet, jotka näissä tehtävissä toimivat, niin heidän olonsa ovat todella epäinhimilliset. Esimerkiksi omassa maassani tällaista on tapahtunut. Parlamentti on yhtä tapausta myös käsitellyt hyvin pitkään. Eli tässä direktiivissä todella korostetaan yhtälä, tasavertaisen kohtelun periaatteita. Se on hyvin tärkeä asia senkin takia, että kun ajatellaan yritysten toimintaa tällä hetkellä, niin tällä voidaan estää sosiaalinen polkumyynti ja voidaan taata ihmisten oikeudet ja kohtelu. Tämä direktiivi auttaa sellaisia ihmisiä, jotka usein jäävät vähän syrjään, mutta tällä direktiivillä voidaan auttaa heidän sosiaalista asemaansa työmarkkinoilla. Joustavaa maahantulojärjestelmää voidaan tietysti käyttää, kun nyt puhutaan vaikkapa työehtosopimusneuvotteluita ja sosiaaliturvasta – Erityisesti joissakin jäsenvaltioissa ne ovat kehittyneempiä kuin muissa, mutta meidän täytyy pyrkiä mahdollisimman suureen yhdenmukaisuuteen. Mitä sitten näiden kohdehenkilöiden pitäisi tehdä, henkilöiden, joista me puhumme? Tässä viittaan lausuntooni. On jäsenvaltioissa on oltava tiettyjä sääntöjä, jotka laaditaan yhdessä työmarkkinoilla työmarkkinaosapuolten kanssa. Jos sitten ratkaisu teknisesti on laki. Laithan laaditaan parlamenteissa, mutta parlamentit voivat antaa lakeja äh, riippumatta tai välittämättä työmarkkinaosapuolista tai ammattiliitoista, mutta lait voitaisiin myös parlamentissa laatia tiivissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Nyt puhutaan ihmisistä, jotka tulevat hyvin kaukaa. Hehän eivät ole tasavertaisia, kun ajattelemme niitä, jotka tekevät työtä kotimaassaan. Heillä ei ole välineitä ehkä valita parhaita välineitä samalla tavalla kuin sellainen henkilö, joka on jo kauan tietyn yhteisön jäsenenä elänyt. Ja siksi meidän täytyy löytää ratkaisuja, jotka auttavat näitä kaukaa tulevia henkilöitä, jotta he voisivat elää osana tuota yhteiskuntaa ja hyötyisivät siitä. Meidän täytyy siis kiinnittää tähän erityistä huomiota ja siksi määritelmien täytyy olla hyvin tarkka. Esimerkiksi kun määrittelemme ihmisarvoisen asumisen tai sosiaalioikeudet ja muut. Kiitos oikein paljon. Jatkamme tulevina päivinä työtämme. Kiitos. Merci beaucoup. j'informe les collègues d'un certain Niin, kerron että joitakin tarkistuksia on pidetty sellaisena, jotka eivät sovi yhteen tähän lausuntoon, koska ne eivät kuulu meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin, mutta lista näistä välitetään sitten myöhemmin jäsenille postitse. sähköpostitse. Tämän keskustelun pohjalta esittelijä ehdottaa kompromissitarkistuksia, joista me sitten keskustelemme 19. syyskuuta, sillä edelty, koska kerran Tästä äänestetään 6. lokakuuta. Kansallisvapausvaliokunta ottaa kantaa toinen marraskuuta asiaan. Sitten siirrytään kohtaan 16 esityslistalta. Sekin kyllä liittyy tähän aiempaan koska kyse on Rova Jaakonsaaren mietinnöstä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset yrityksen sisäisen siirron yhteydessä. Ja ymmärtääkseni Aleksandr Serkas tässä korvaa Jaakonsaari. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti esittelijämme Rova Liisa Jaakonsaari vakavista syistä ei voi olla nyt paikalla, tai pakottavista syistä ei voi olla paikalla, mutta olen saanut häneltä muistion tästä mietinnöstä, jota hän laatii, ja toivon, että voin kertoa hiukan, missä tilanteessa olette. Tehän tunnette jo tämän luonnoksen tarkistukset, joita on tehty, ja olette saaneet 100 60, 177 tarkistusta häneltä itseltä myös. Ensinnä käytännössä keskustelua on niin selvästi käyty ja näyttää siltä, että meidän keskuudessamme on riittävästi tekijöitä sille, että voidaan laatia sellainen mietintö, joka olennaista osin saa aika paljon yhteisymmärrystä aikaan. On selvää, että kaikki otamme ymmärrämme, että tässä on kyse erittäin relevantti, tärkeä direktiivi, kun puhutaan talouden globalisaatiosta, monikansallisista yrityksistä, ne tarvitsevat sääntöjä, jotta voidaan joustavammin tehdä työtä, toimia, työ, palkata henkilökuntaa ja niin edelleen. Mutta kun liikkuvuus tulee lisääntymään ja tätä työntekijöitä tulee paljon myös EUn ulkopuolelta, niin silloin pitää huolella käsitellään ainakin kahta kysymystä. Toinen koskee työntekijän oikeuksia, työntekijän oikeuksia, jotka tulevat, ja myös niiden työntekijän oikeuksia, jotka jo ovat täällä, jotka, jotka eivät saa kärsiä siitä, johtuen siitä, että jotkut tulevat tänne tekemään työtä huonommissa oloissa kuin samoilla sektoreilla samoissa yrityksissä. Ja toisaalta meillä on sisämarkkinat rajoja, yritykset kilpailevat ja tähän, tästä tarvitaan minimisääntöjä, jotka varmistavat sen, että vastuu kuuluu yritykselle ja jäsenvaltiolle ja näin ollen ei haluta minkäänlaista sosiaalista dumpausta ja tämä liittyy myös eurooppalaisiin minimisääntöihin, joita tämän direktiivin pitää sisältää. Näin ollen kyseessä on sellainen direktiivi, jonka pitää olla aika täsmällinen. Me yritämme nyt säätää paremmin lakia. Tästä puhutaan niin paljon. Haluamme sellaista lainsäädäntöä, joka on selkeää avointa, seurattavaa ja ilman minkälaisia epäselvyyksiä. Meillä on tällä hetkellä varsin vakavia ongelmia, jotka liittyvät EU-jäsenvaltioihin, ammattiliittoihin silloin, kun tähän tulee toisenlainen direktiivi, joka yhteisalueella määritteli tämän tyyppisen työntekijöiden liikkumista, miten lähetetyn työntekijöiden näemme, että kun selkeyttä puuttuu, ja metologista sekannusta, e-, epäloogista oikeuskäytäntöä, niin näin ollen on syntynyt tällainen käsitteellinen kaos ja vastustetaankin kovasti työntekijöiden tänne tulla. Meidän pitää varmistaa että tämä direktiivi, joka sääntelee työntekijöiden liikkuvuutta EUn ulkopuolelta. Tämä ei tapahdu sitten tämänhetkisen direktiivin filosofian pohjalta, koska silloin vain monikertaistaisimme näitä ongelmia, jotka liittyvät tähän työntekijän lähettämisdirektiiviin. Kyse ei ole enää pelkästään unionin työntekijöistä, vaan kolmesta 100 miljoonasta työntekijöistä. Ja nyt haluaisinkin kuulla komission edustaja, joka on paikalla. Miten me voimme ylittää tämän hankalan tilanteen, emmekä päädy liian konservatiiviseen toimintaan. Meidän pitäisi soveltaa tätä direktiiviä, koska tämä lähet, työntekijöiden lähetysdirektiivi toteaa, että siinä, tässä tarvitaan valtavia ponnisteluita, jotta voidaan harmonisoida ja koordinoida jäsenvaltioiden toimintaa me, meidän mielestään parannetaan uutta lainsäädäntöä, josta paitsi komission teesin perusteella pitää parantaa työntekijän lähettämisdirektiiviä säännöin, joista 27 jäsenvaltio sopii koskien eläkkeitä ja niin edelleen. Tästä tulee sitten valtava työmäärä ja kuvitellaan, mitä tapahtuu, jos tämä koskee kaikkia maailman maita. Jos tekisimme tekstin, jossa tämä on täynnä epäselvyyksistä, niin jäsenvaltiot joutuvat ratkaisemaan ongelmat, joita lainsäätäjät, lainsäätäjät itse eivät ole pystyneet ratkaisemaan. Joten tässä on tavallaan horisontaalinen idea kautta tämän parlamentin, että meidän pitäisi siis ottaa huomioon tämänhetkisen tilanteen tosiasiat ja ottaa huomioon tarpeet, eikä antaa menneisyyden tekemättömyyden toistua, e- emme tee siis samoja virheitä yhteisötyöntekijöiden kohdalla. Nyt sitten viittaan siihen, mitä Liisa Jaakonsaari pitää kolmena tärkeimpänä kohtana. Nyt jo ollaan laatimassa kompromisseja, koska hyvä pohja tälle löytyy. Ensimmäinen ongelma, joka pitää selventää avoimella tavalla ilman, että jää minkäänlaista epäilyä tulkinnoille, on sovellusala, direktiivin sovellusala. Nyt kun lukee näitä 170 tarkistoa, voi olla, että tämä, täällä voidaan löytää aika suuri enemmistö valiokunnassa, jotta suljetaan pois vuokratyövoima virasto, vaan tässä tarvitaan direktiivi, joka koskee todellakin yritysten työntekijöiden, joiden toimipaikka on EU-ssa ja myös muissa maissa, mutta ettei sotkea tätä kausityöhön ja kausityöntekijöihin. Ja tuntuu, että on hyvä, varsin laaja pohja sellaisen sopimuksen, että suljettaisiin pois rakennusala. Se on ala, jolla tällaista työntekijöiden liikkuvuutta myös tapahtuu. Sitten on aika monia tarkistuksia, jotka mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat jopa työmarkkinaosapuolten kanssa pohtia ra- rajoittaa direktiivin sovellusalaa, jos olosuhteet jäsenvaltiossa tilannetta vaatii. Tästä he voivat itse päättää vapaasti. Toinen asia liittyy määritelmiin, koska kun määritellään, tämä on direktiivi, joka tehdään tietä sille, että tänne ei tulisi muuta kuin pätevää työvoimaa Monikansallisen yrityksessä. Sitten pitää sanoa, että tässä tarvitaan toimitusjohtaja, joka on asiantuntija asiassa. Tämä voi olla henkilö, joka pystyy tähän pätevyydeltään ja ketkä sitten ovat yrityksen työntekijöitä, se pitää määrittää selkeästi ja enemmistö tarkistuksista, varsin merkittävistä tarkistuksista monistakin ryhmistä, jossa pyydetään sitä, että määriteltäisiin, että työntekijä, joka siirtyy muualle yrityksessä – ei, siis tässä ei saa pettää direktiivin henkeä, eikä tässä todellakin pitää aidosti olla yrityksen työntekijöistä kysymys. Heidän pitää olla jo aikaisemmin ollut työssä tässä yrityksessä aidosti. Esimerkiksi jos ovat, jotkut ovat sitä mieltä, että heidän pitää olla kuusi vuotta tässä yrityksessä ennen kuin tulevat tänne Eurooppaan, tai jotkut ovat sitä mieltä, että pitää olla pidemmän yrityksen palveluksen ennen kuin voidaan siirtyä tänne Eurooppaan. No, tästä voidaan keskustella. Sitten nämä sovellusalasta, näitä herra Händel, Cornel Ernst ovat tehneet näitä 96 händeltä tarkistus 89 ja Esajaltakin oli, Esajalta on myös mietintö. Sitten esittelijä vielä uskoo, että jos kerran kyse on direktiivistä, jossa on puhe pätevästä työvoimasta, silloin meillä on jo tietty vahva pohja EU-ssa tällaiselle ja meidän pitää soveltaa tätä näihin määrityksiin ja hyvä viittaus olisi jo olemassa olevan direktiivin, joka koskee erittäin korkeasti koulutettua työvoimaa ja hän tulee pyrkimään kompromisseihin niin, että voidaan lähentää mahdollisimman pitkälti näitä määritelmiä jo olemassa oleviin määritelmä, joka tähän blue card eli sininen kortti direktiiviin. Mitä oikeuksia näillä työntekijöillä sitten on, kun he tulevat EUun, Se on myös tärkeä asia. Me uskomme, emmekä pelkästään tue tässä esittelijää, vaan että 103 Lambertilta Hendeltä ja 173 ja 178 tarkistuksessa näistä voidaan saada aikaan enemmistö. Tästä jo puhuttiin kaustyöntekijöiden kohdalla, ja tämä on äärimmäisen merkittävää, jotta voidaan täysin määritellä perustat kriteerit sille, että ne, jotka tulevat Euroopan, heillä pitää olla samanlaiset oikeudet kuin eurooppalaisilla työntekijöillä. Ei voi olla niin, että heillä on huonompi tilanne kuin eurooppalaisilla työntekijöillä. Ja tämä yhtäläinen kohtelu liittyy työoikeuksiin ja ty- sosiaaliturvaoikeuksiin. Ei voida luoda sellaista työmarkkinasegmenttiä, jossa ihmisiä kohdellaan huonommin kuin eurooppalaisia työntekijöitä. Ensin sen takia, että tämä ei ole johdonmukaista perusoikeuskirjamme kanssa, ja periaatteiden kanssa, jotka liittyvät EU-hun. Mehän kerromme tätä kautta muulle maailmalle, minkälaisia me olemme. Tässä on moraalinen velvoite kohdella ihmisiä syrjimättömästi. Ja tässä jos syrjittäisiin ihmisiä, jotka eivät ole EU-ssa, niin se olisi väärin. Sitten vielä on valtava virhe sallia, että täällä ihmisiä toimisi huonommissa olosuhteissa kuin muut, koska tämä täysin tuhoaa sosiaalisen verkoston ja asettaa työntekijät toisiaan vastaan ja saa aikaan tällaista rasistista henkeä. Ei tänne voida tulla tekemään tätä huonommissa olosuhteissa kuin muut, koska logiikan mukaisesti eurooppalaiset työntekijät protestoisivat tällaista vastaan, eivätkä hyväksyisi tilannetta, joka olisi epäoikeudenmukainen ja epärationaalinen. Ja nyt kun Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto olemme aivan kärjessä, mitä tulee syrjinnänvastaiseen toimintaan koko maailmassa, niin onkin aivan loogista, että minkä tahansa, minkälainen tahansa syrjintämuoto pitää selvästi se hylätä ja vaatia yhtäistä kohtelua. Puheenjohtaja vielä lopuksi. Tässä on kyseessä erittäin tärkeä direktiivi, jolla on merkitystä yrityksillemme, mutta on myös erittäin tärkeää, että emme tee virhettä sen suhteen, miten kohtelemme näitä yhteisöjä ja työntekijöitä. Jos tässä tehtäisiin virhe, niin silloin kävisi vähän niin kuin lähettyjen työntekijöiden kohdalla tilanne, jos syntyy jatkuvasti tällaisia kiistatilanteita ja se synnyttää epäonnistumisia eurooppalaisessa ideologiassa ja tässä tämä aiheuttaa myös sen, että useat tuhannet työntekijät vastustaisivat vielä enemmän Eurooppa, EU-toimielimiä, koska kuitenkin pyritään saamaan aikaan sisämarkkinat, työmarkkinat jossa, johon liittyy tiettyjä arvoja. Mutta jos tehdään virhe, niin silloin syntyy rumpausta ja monenlaista väärinkäytöstä. Tämä liittyy lainsäädäntöön, sosiaaliturvaan. Ja ne, jotka tänne tulevat, heidät pitää ottaa mukaan jäsenvaltioiden malleihin EU-arvojen pitää täyttyä, eikä tätä direktiiviä saa käyttää niin, että tulee repeymä eurooppalaisen sosiaaliseen malliin. Pitää noudattaa sosiaalisia standardeja ja perinteitä, jotka meillä ovat muutenkin käytössä tässäkin tapauksessa. Kiitoksia. Merci pour cette présentation. Kiitoksia tästä esittelystä, varsin kattavasta sellaisesta. Mutta uskontakeskustelua kyllä vielä tarvitaan. Joten Rova Esa ja Rova Hirsch. Chair. Uh, we have a joint competence. Niin, meillä on LIBE-valiokunnan kanssa jaettu toimivalta tämän direktiivin kohdalla, aivan kuten aikaisemmankin direktiivin kohdalla. Mutta täytyy kuitenkin muistuttaa siitä, että tässä on ICT-työntekijät eh, tässä soveltamisalassa. He ovat hyvin pitkälle koulutettuja ja hyvin päteviä. Ja ehkä meillä ei ole nyt sen samantyyppisiä uhkakuvia, mitä tulee hyödyntämiseen ja siihen liittyen, mitä, minkälaista kohtelua kausityöntekijät saavat. Mutta kuitenkin meidän täytyy hyvin tarkkaa olla näiden määritelmien suhteen, aivan kuten herra Serkas sanoi. Eräs vaikeista asioista tässä on se, että miten tämä direktiivi liittyy lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin, aivan kuten herra Serkas tässä äsken johdannossaan sanoi. Jos me otamme täältä pois kaikki viittaukset lähetettyjen työntekijän direktiiviin, kuten Rouva Jaakonsaari on työssään tehnyt, niin en ole varma, että tämä on oikea tapa toimia. Enkä usko, että tämä tulee helpommaksi. Ratkaisua on tarkasteltava vielä. Minä vähän epäilen siitä, koska nämä työntekijät ovat tosiasiassa lähetettyjä. Heillä on ö, oma työsopimuksensa omasta, ö, omasta maastaan ja heidät on heidän oma yrityksensä lähettänyt. Ehkä kuitenkin libevaliokunnan kanssa yhteistyössä me löydämme ratkaisun siihen, kuinka tämä yhteys direktiivien välillä pitäisi hoitaa, pitäisikö se ottaa pois vai pitäisikö se muotoilla uudestaan. Sitten näihin määritelmiin. Artiklassa kolme pitäisi olla GATT-sopimuksen mukainen tasapaino määritelmissä. Näitä on selvennettävä, jotta saadaan selvemmin tunnistettua, minkälaisista äh, kategoriasta on kysymys näissä siirroissa. 113 tarkistus on sellainen, että minä ehdotan eh, poistettavaksi komission teksti, tekstin kokonaan. Komissio yrittää määritellä yleisesti pätevät työehtosopimukset minä haluaisin tämän pois, koska komission tekstissä määritellään tämä asia sellaisella tavalla, joka on ristiriidassa kansallisen lainsäädännön ja käytännön suhteen. Pohjoismaissa esimerkiksi määritelmät ja nämä sopimukset ovat työmarkkinaosapuolten laatimia. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt laativat nämä sopimukset – ja jos me tässä nyt yritämme muotoilla uutta määritelmää, niin kyllä se on hyvin vaikeaa sitten käytäntöön panon kohdalla näissä maissa, joissa, me, jossa meillä on työehtosopimukset. Ja tämä määritelmähän olisi siis erilainen. Haluaisin myös ottaa esille sosiaaliturvakysymykset. Herra Serkas niihin puuttuikin myös. Meillä on samantyyppisiä ongelmia kuin tämä yhden luvan direktiivissä. Artiklassa 14 pitää selventää sitä, että kun asunpaikkaan perustuva sosiaaliturva on voimassa, niin silti täytyisi pystyä noudattamaan kansallista lainsäädäntöä. Tämä on hyvin tärkeää, nimittäin EUlla ei ole sosiaaliturvan puolella toimivaltaa. Meillä on viime aikoina ollut direktiivejä käsittelyssä täällä ja me olemme avaamassa kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä sellaisella tavalla, joka ei ole sopiva. Toivon, että me voimme näitä ongelmia välttää, joihin jo aikaisemmin törmäsimme esimerkiksi tässä yhden luvan direktiivissä, yhtenäislupadirektiivissä. Ja sitten kun on kaksi järjestelmää, ihminen maksaa maksuja kahteen maahan, ja se on ongelmallista. Nämä ovat ne tärkeimmät Meillä on varmaankin hyvää yhteistyötä tässä valiokunnassa edessämme. Meillä on esittelijä ja muut varjoesittelijät ja hyvää yhteistyötä libe valiokunnan kanssa. Kun teemme, niin silloin saamme tekstin tarkemmaksi ja ymmärrettävämmäksi. Kiitos. Merci, Madame Hirsch, puis Madame Schröter. Hirsch, sitten Schröter. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Liberaalien puolelta voin sanoa, että tämä direktiivi on aivan oikean suuntainen. Se, mistä täällä on puhuttu, on tietenkin tämä soveltuvuus rakennusalalle, joka on siis poistettu, ja se on aivan ymmärrettävää. Mitä kuitenkin täällä heikkoutena vielä on, ja miksi olen tarkistuksia tehnyt, on juuri tämä määritelmäosio. Meidän täytyy saada siihen lisää selvyyttä. Tämä on hyvin tiukkoina, tiukkoina määritelminä täällä annettu, ja täällä ei puuttu nyt se pelivara, jota tarvitsisimme. Meidän ei pitäisi puhua pelkästään korkeakoulutetuista ihmisistä ja pitkän korkean ammattipätevyyden omaavista. Pitäisi puhua ammattitaitoisista ihmisistä, eli pitäisi avata tämä myös ammattitaitoisille työntekijöille. Se on tärkeä asia. Toinen asia, mikä tähän liittyy, on konsernin määritelmä. Sekin on sellainen asia, mikä voidaan ymmärtää eri tavoilla – se liittyy siihen, miten konsernin eri osaset ovat toisinsa eh, liittyneet, joten se pitäisi vielä katsoa, kuinka asia voitaisiin selventää. Sitten vielä eh, se, että kuinka kauan ihminen on ollut eh, työsuhteessa ennen kuin hänet lähetetään ulkomaille. Puhutaan 12 kuukaudesta, mutta se ei enää vastaa nykytyömarkkinoita jos ihmisen pitää olla 12 vuotta, kuukautta äh, työsuhteesta ennen kuin hänet voidaan lähettää EU-hun, niin kyllä se on äh, epärealistinen. Pitäisi olla kuuden kuukauden määrä aika. Sitten byrokratian kannalta on tärkeää miettiä näitä täytäntöönpanokysymyksiä. Kun nämä ammattitaitoiset ihmiset eh, tulevat EU-hun, niin voivatko he tehdä työtä kaikissa jäsenmaissa? Ja työnantajallahan voi olla useammassa EU-maassa toimintaa ja on hyvin tärkeää, että, että tämä työntekijä, joka tulee EU-hun, pystyy tekemään töitä kaikissa EU-maissa. Se täytyy varmistaa, että tämä näin on. Joten pitäisi myös pitää tämä byrokratian taakka mahdollisimman kevyenä. Hyvä asia tämä kuitenkin on, ja tässä nyt mennään, mennään lähemmäksi sitä realiteetti tai realismia, missä nykyään työtä tehdään. Madame Schröter, puis euh, Madame Schröter, sitten Jaslovjaska. Ja, vielen Dank. Kiitos. Kaikki ne, jotka ovat hyvin paljon tehneet eh, tätä työtä direktiivin kohdalla, niin on aivan selvää se, minkälaisia ristiriitoja täällä nyt sitten puheenvuoroissa olemme kuulleet. Me vihreät eh, olemme hyvin tiiviisti työstäneet tätä asiaa ja olemme muuttaneet monia asioita tässä komission ehdotuksessa. Erityisesti me olemme terävöittäneet tätä oikeusperiaatetta, eh, oikeusperustaa. E, täällä on esittelijä puhunut siitä, että pitäisi perustaa tämä työn lainsäädäntöön, mutta me otamme oikeusperustaksi maahanmuuton. Tällainen lähetetty työntekijä on Eh, tässä sekoitetaan silloin palvelujen vapaa liikkuvuus ja ihmisten vapaa liikkuvuus, koska mm, tämä liittyy nyt eh, maahanmuuttokontekstiin. Eh, tämä on nimittäin aivan järkevää, kun katsomme, vuosien ajan olemme katsoneet lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä, niin siinähän on sellainen että sitä ei tarvitse hallinnoida uudella direktiivillä. Säännöt ovat olemassa jo. Jos ihminen lähetetään kolme, kolmannesta maasta, niin kyllä lähetettyjen työntekijän direktiivi kattaa tämän. Sitähän komissiohan on yrittänyt näitä asioita erottaa toisistaan, mutta ei täysin tuloksellisesti. Olen tutkinut asiaa ja neuvosto on sitä mieltä, että tämä on lähetetty työntekijä eikä mikään ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen eh, liittyvä asia. Minun mielestäni tämä on kuitenkin väärin, koska maahanmuutto on movement of persons asia eikä mikään palveluihin liittyvä kysymys. Jos me nyt eh, Nämä asiat täytyy selventää, e, miten tämä sovellu, soveltamisala on. Me olemme siis halunneet vähän terävöittää tätä tarkistuksillamme. Jos ihmiset e, tulevat lähetettyinä tänne, niin sitten palveludirektiivin yhteydessä me asia selvitimme, mihin, mille alalle tämä kuuluu. Mutta silloin kun on näitä sisäisen siirtojen ihmisiä, niin silloinhan on kysymyksessä työntekijä, joka siirretään. Ja silloin nämä henkilöt tulevat, yksi, tulevat yksittäisinä henkilöinä, jotka ovat yhden yrityksen palveluksessa, siirtyvät toiseen maahan, mutta yritys pysyy samana. Neuvosto on aivan oikeassa, koska Tukholman ohjelman äh, mukaan on niin, että EU:ssa on vapaus liikkua sillä tavalla, että uutta oleskelulupaa ei tarvitse kussakin maassa hakea. Mitä komissio halusi alun perin oli se, että jos ihminen samassa yrityksessä menee toiseen maahan, niin hän joutuisi alkamaan alusta tämän prosessin joka maassa. Ja tämähän liittyy todellakin ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen, ja siitä osin tässä nyt on paljonkin selventämisen varaa. Se, että jos meillä on sopimus kolmanten, kolmannen maan kanssa, niin kuitenkin on kysymys ihmisten vapaasta liikkuvuudesta, ja se on maahanmuuttopaketin perusta Ja tämähän on myöskin perustelu sitten yrityksille juuri lähettää saman yrityksen sisällä ihminen toiseen maahan. Se, mikä komissio yritti ratkaista ja mikä ei onnistunut, on, että ihmisellä on siis sopimus, mutta kuitenkin ihmisten vapaa, vapaa liikkuvuus on myöskin soveltuva tai sitä sovelletaan tähän. Meidän täytyy katsoa oikeusperustaa ja kun olemme katsoneet näitä sopimusasioita, niin tällä perusteella me olemme tehty, olemme tehneet tarkistuksia. Tällä sosiaalidemokraatit puhuvat työoikeudesta, mutta me todellakin olemme sitä mieltä, että tässä on maahanmuuttolainsäädäntö taustalla. Ja siksi pitää erottaa nämä asiat lähetettyjen työntekijän direktiivissä. Tämähän on paljon yksinkertaisempaakin yrityksille. Saman, samassa yhteydessä me emme tarvitse minkäänlaista poikkeusta rakennusalalle, koska se hoituu näillä muilla teksteillä. Ja sitten on myöskin selvää se, että henkilöt, jotka tässä ovat kyseessä, he, heidät täytyy määritellä tarkkaan. Puhutaan korkeasti koulutetuista henkilöistä, joilla on korkea pätevyys, ja heitä siirretään yrityksessä. Pitää olla selvää näissä määritelmissä, minkälaisesta ihmisryhmästä on kysymys. Nämä ovat ne olennaiset kysymykset. Sitten kun oikeusperusta on selvennetty ja sitten kun neuvoston kanssa tästä päästään sopuun. Jos tässä on kysymys ihmisten vapaasta liikkuvuudesta, niin silloinhan työehtosopimusta on turha puhua, koska ne eivät kuulu tähän kontekstiin. E, mitä yrityksessä on voimassa sopimuksia, niin sehän koskee tietenkin ihmisiä heidän siirtymisensä jälkeenkin. Ja tämä olisi siis yksinkertaisempaa. Ei tarvitse siis mitään ylimääräisiä eh, selvityksiä ja määritelmiä sen jälkeen laatia. Mitkä ihmisiä sitten koskee, eh, eli juuri kun ihmiset tulevat e- EUn sisälle maahanmuuttajille, niin ei tarvitse todellakaan aloittaa eh, joka maassa samaa prosessia alusta lähtien. Mitä sitten valvontaan tulee? Olen sitä mieltä, että meillä täytyy olla tarkat, tiukat välineet sitä varten. Täytyy olla varuillaan ja varmistaa se, että valvonta toimii. Meidän täytyy jatkuvasti huolehtia siitä, että että kun meillä on maahanmuuttopaketti, niin siinä sovitut asiat ovat voimassa jäsenvaltioiden välillä. Tässähän on, on ollut hyvin paljon sekannusta. Ja minun mielestäni tätä direktiivehdotusta pitäisi yksinkertaista. Madame Jaslovitska, puis Monsieur Andel. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, nawiązując do wypowiedzi mojej koleżanki. Kiitoksia puheenjohtaja. E, en vieläkään ymmärrä, millä tavalla voidaan käytännössä erottaa työntekijän lähettäminen yrityksen yhteydessä. En nyt kuitenkaan halua käyttää tähän enää aikaa. Yritän tehdä teille ehdotuksen jonka me olemme ajatelleet tästä tekstistä, on aivan selvää, että jotta kriisistä selviydytään, Euroopan pitää tulla kansainvälisellä markkinoilla kilpailukykyisessä, sen pitää varmistaa myös vastuulliset työmarkkinat, jotka ovat myös joustavat. Siksi olen sitä mieltä, että eurooppalaisten yritysten täytyy voida pystyä nauttimaan eri, erikoispätevästä työvoimasta tarvittaessa. Nämä yrityssisäiset siirrot ovat yksi välineistä, jotka varmistavat ammatillisen liikkuvuuden työntekijöiden kohdalla. Yrityksissä ja yrityksessä voidaan hyödyntää heidän pätevyyttään eri maissa. Työntekijöiden siirtäminen, tässä on kyse myös tiedon ja taidon kokemuksen siirtämisestä, uusia mielipiteitä myös siirtyy. Se on äärimmäisen merkittävä näinä aikoina. Direktiivi, jota tässä ehdotetaan, on hyvän suuntainen verrattuna lähetettyjen työntekijöiden direktiivin. tässä pitää antaa myös yrityksille joustovaraa toimia ja silti pitää suojella työntekijöitä väärinkäytöksiltä. Minä ja kollegani olemme ehdottaneet seuraavanlaisia muutoksia, seuraavia tarkistuksia. Niin kuin jo sanoin, säädösten täytyy varmistaa joustava työnantajille ja siksi me ehdottaisimme yrityssiirron yhteydessä sellaisia säädöksiä, jotka mahdollistavat työntekijöiden siirron, joka ei liity pelkästään työsopimukseen, vaan myös mu- muunlaisia takeita tarvitaan joita käytetään kolmessa maissa. Me ehdotamme, että muutettaisiin näiden johtajien määritelmää niin, että tämä voisi koskea henkilöitä, jotka yrityksen kannalta katsottuna ovat kaikkein tar- välttämättömimpiä ja tarvittuimpia työntekijöitä. Rova Hirsch jo puhui tästä nimittäin siitä, että on erittäin tärkeää, että työntekijät jossain yritysryhmittymässä Heitä ei sitten työllistetäkaan vuoden ajaksi vaihtuvassa markkinatilanteessa ja sitten käytännössä tämä voi rajoittaa direktiivin käyttöä. Me ehdotamme, että puhuttaisiin vain kuudesta kuukaudesta, mitä tulee erityisasiantuntijoihin. Ja johdon kohdalla kolme kuukaus, kolmesta kuukaudesta samoin harjoittelun kohdalla sitten ehdottaisimme, että vähennettäisiin myös aikaa, joka menee päätöksentekoon. Nämä ovat todellakin liian pitkiä määräaikoja. Jos monimutkaisessa tapauksessa 60 lisäpäivä vähennettäisiin 30, 60 se kyllä riittäisi hyvin. Silloin voidaan saada kokoon tarvittavat asiakirjat, päätös voidaan tehdä sitten vielä lopuksi sosiaaliturvasta. Rova Esa ja puhui tästä siirrettyjen työntekijöiden sosiaaliturvasta. Meistä 14 artiklan kohta 1, kohta 2, alakohta C. Sen ei pidä koskea sellaisia tapauksia, joissa siirretty työntekijä tai häntä sitoo jo kolmannen valtion sosiaaliturvalainsäädäntö. Näin voitaisiin välttää sellaisia tapauksia, joissa työntekijän koskee kaksi erilaista oikeusjärjestelmää ja se, hän maksaisi kahteen paikkaan sosiaalimaksuja. Kiitos. Über was wahrscheinlich Einigkeit in diesem Ausschuss besteht, ist die Frage. Täällä on varmaankin yksimielisyys siitä, että konsernit, jotka ovat maailmanlaajuisia, niin tietenkin on ymmärrettävä, että niillä on myöskin Euroopassa osa toiminnastaan. Täällä on kysymyksessä tiettyjä, tiettyjä väärinkäytöksiä tunnen aikaisemmasta kokemuksesta. On tarkoitus estää sellaisia. Tässä on sellainen ihmisiä, jossa, jossa on kysymys siitä, miten pätevyydet määritellään. Ja tässä ajattelen erityisesti sitä, että mitä harjoittelijoihin tulee. Siis tässähän puhutaan johtaja, johtoportaasta ja tähän tarvitaan uutta säännöstöä. Mitä Rova Schröter sanoi tässä aikaisemmin, on, ei auta mitään työntekijöille se, että e, jos hän haluaa e, että, että onko hän nyt sitten tällainen lähetetty työntekijä vai onko hän hän konsernin sisäisen siirron saanut. Kun uutta direktiiviä laaditaan, joka koskee työolosuhteita, niin silloin täytyy aivan tarkkaan määritellä, minkälaisia työoikeussääntöjä noudatetaan ja minkälaiset sosiaaliturvasäännökset häntä koskevat. on työoikeudellisesta selkeytetystä asemasta kysymys työntekijän kohdalla. Tässä oli mitään sellainen kysymys, että sanotaan, että joku tulee kuudeksi kuukaudeksi Puolaan kansainväliseen mm, yritykseen. Tämä, ei, tämä direktiivi ei puhu siitä, minkälaista työ olosuhteet ja sopimukset ovat voimassa. Ei voi olla sillä tavalla, että osa työoikeuksista vain koskee häntä. Meidän täytyisi tarkemmin muotoilla nämä ja pitää aina miettiä se, mikä on kaikkein edullisinta työntekijälle – Minä ymmärrän sen, että rakennusalan työ markkinaosapuolet ovat sopineet siitä, että rakennusala ei tule tähän mukaan. Kuitenkin täytyy muistaa, että tästä saattaa synny, syntyä ongelma. Jos me laadimme sellaisia direktiivejä tulevaisuudessa, josta eräät alat sitten täysin erottautuvat se on ongelma eurooppalaisen lainsäädännön kannalta. E, pitäisi kansallisesti e, työmarkkinaosapuolten miettiä, mistä jäädään pois. Eli tämä ei ole asia, joka on Euroopan unionin määriteltävissä. Mm, Onko sitten muita puheenvuoropyyntöjä? tai haluaisiko komissio käyttää puheenvuoron? Ehkä komissio voisi selventää joitakin kohtia, ei toistaa sitä, mitä täällä jo sanottiin, mutta ehkä voitaisiin lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin soveltamisalaa hieman tarkentaa. Voisiko komissio mahdollisesti tehdä tämän? Yes, thank you, Madam Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Erityisesti kommentti näihin asioihin, jotka juuri mainittiin. Voin vakuuttaa teille, että jo silloin, kun tätä ehdotusta laadittiin, niin komissio tutki tarkasti suhdetta ICT-direktiivin sekä lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin välillä. Lisää ei pitäisi saada oikeuksia lähetetyille työntekijöille kuin mitä jo EU-ssa olevilla työntekijöillä on. Kuitenkin oikeudet on taattava tietyllä tasolla. Rova Essaja oli ihan oikeassa siinä, mitä hän sanoi direktiivien soveltamisalasta ja miten sitä eri tapauksiin sovelletaan. Jos sitten katsotaan vaikutusten arviointia, niin tapauksia on noin 60 000 vuodessa. Tästä kategoriasta puhumme. Ehkäpä muihinkin ihmisiin tämä liittyy. On aivan selvää, että sellaiset ihmiset, jotka ovat laillisesti jo EU-ssa, niin heitä voidaan lähettää yrityksen sisäisesti EUn sisällä. Tämä liittyy artiklan yksi soveltamisalaan. Toisaalta täytyy taata tietty taso kolmannesta maasta lähetetyille työntekijöille niin, että suojataso on ainakin sama, mikä taataan lähetettyjä työntekijöitä koskevassa direktiivissä. Eli täyt, ei voi olla suurempi taso suojassa kuin mitä EUn sisällä on jo taattu. Kansalliset lait kuitenkin pätevät. Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi ei ehkä ole täydellinen, mutta jos poitetaan viittaukset lähetettyjä työntekijöitä koskeviin direktiiveihin tässä direktiivissä, niin sillä tavalla ei oikeusvarmuutta millään tavalla paranneta. Paremman sääntelyn näkökulmasta taas ideaalitilanne voitaisiin ainakin tältä osin kyseenalaistaa. Tässä ei piilevään ongelmaan tartuta, siis ongelmaan, joka liittyy lähetet, työntekijöiden lähettämiseen myös palveluiden alalla niin, että yritysten kyseistä henkilöä ei koskaan lähetetäkään. Täytyy katsoa, kumpi oli ensin muna vai kana, ja se voi olla vähän vaikea kysymys vastattavaksi kyllä. On toki muitakin asioita, joissa sanamuotoa voidaan parantaa ja komissio on valmis ojentamaan auttavan käteensä siinä, mikä on suhde lähetettyjä työntekijöitä koskevan, koskevien, koskevan direktiivin ja siirrettyjen työntekijöiden direktiivin välillä. Kiitoksia. No jos tämä lähetettyjen työntekijöiden direktiivi ei ole täydellinen, niin sitten pitää vain korjata sitä. Koska jos komissio on sitä mieltä, että direktiivi ei ole täydellinen, niin sen sijaan, että sanottaisiin, että sen kanssa pitää vain tulla toimeen, niin ehdottaisin kyllä, että tarkistatte hiukan niin kuin parlamenttikin on vaatinut jo aikaisemmalla vaalikaudella. Sitten seuraava puhuja. Ja, äh, the Kommission hat... Komission edustaja mainitsi, että pitää välttää se, että, että ihmisillä olisi enemmän oikeuksia, kun he ovat tulleet äh, Eurooppaan. En tiedä, mistä tämä on peräisin. Mehän olemme keskustelleet täällä, eikä hän ole kuunnellut meitä. Ei ole kysymys lisäoikeuksista on vain kysymys siitä, että pitää väärinkäytöksiä välttää ja ettei ihmiset, etteivät ihmiset joudu huonompiin oloihin tultuaan tänne. Ehkä komissiokin voisi tämän nyt ottaa huomioon. Ja. Monsieur le rapporteur, nous avons eu un long... Niin, esittelijä, nyt olemme, tai sijaisesti siis olemme puhunut varsin pitkään. Ehkä voisitte hiukan lyhyemmin nyt tiivistellä, olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. Yo no voy a discutir. Kiitoksia en ala kiistelemään puheenjohtajan kanssa. Sanoisin vain, että ei ole niinkään varma, että tämä on, sel- on selvää, koska ainoa on selvä asia. Ja tämä on varsin epäselvä tämä tilanne. Ja näinhän käy meidänkin tapauksessa. Teori- teoriassa. Olemme hiukan erikoistuneet tähän asiaan, mutta kuvitelkaa sitten komission edustaja, mitä tapahtuu tämän parlamentin ulkopuolella. Jos lähetty sehän on vain sellainen jossa piirää joku minotauri, minotaurus. Pues será mucho más grave que lo que tenemos en este momento, que ya es bastante grave. Tilanne on aika vakava. Ja toisaalta, arvoisa puheeni, äh, tai puheenjohtaja komission edustaja, sen sijaan kun tässä nyt selitettiin kuinka tärkeä tämä paketti on, niin EU on kuitenkin tämän direktiivin yhteydessä pitää toimia tietyllä tavalla. Mutta joku sanoi, että se, tämä koskee vain 18 000 henkilöstä, jota sovelletaan. Onko teillä paljonkin tällaisia kysymyksiä, joihin liittyy mukamas näin vähän ihmisiä? Kyllä tämmöistä. Minusta on aika vakava kysymys. Puhumme periaatteista, EU-politiikasta ja puhutaan asiasta, josta kukaan, en minä, emmekä te, emme tiedä kuinka, kuinka monta ihmistä tämä tulee koskemaan kuka voi tulla missä olosuhteissa tänne. Ja sitten pitäisi nyt jo määritellä lopultakin, että tähän direktiiviin liittyy samat ongelmat kuin lähetettyjen työntekijöiden direktiivin. Ja tällaista selvennystä me tähän haluamme, eikä pidä yrittää saada tähän direktiivin mukaan samoja ongelmia kuin aikaisemmin. On selvää, että tämä ei mitenkään liity oikeusperustaan. Jos Rova Schröter on oikeassa, meistä Rova Liisa Jaakonsaarella ei ole tämän suhteen mitään ongelma. Me katsomme tätä oikeusperusta vähän eri kulmalta. Ei ole nimittäin normaalia, että työntekijän oikeuskysymyksiä ei käsitellyt sosiaaliasiain neuvosto neuvostossa. Ja sitten taas komissiossa työllisyysasian komissaari on alistettu suhteessa toiseen komissaariin. Ja täällä parlamentissakin muut valiokunnat, valiokunnat jylläävät. Tuntuu, että maahanmuuttokysymyksissä perusmaahanmuutto perusosuus politiikasta maahanmuuttokysymyksissä ja työ- ja työoikeuksia on varmasti ratkaiseva, koska se on ihan pohja integraatiolle ja myös syrjäytymiselle, tai sitten, että, sille, että ei, ole työntekijät syrjäydy. Tässä, nyt, tässä pitäisi joko loppu, laajentaa oikeusperustaa tai muuttaa menettelytapoja lainsäädännössä. Ja tämä ei ole mikään ongelma, mutta ongelma on kyllä komission kanssa – vaikka, vaikka kuinka hyvässä maailmassa, niin silti tässä yritetään komissiosta saada meidät samaan jamaan kuin lähetettyjen työntekijöiden kohdalla. Emme halua mitään paradiisia, mutta haluamme selkeät nä- luettavat säännöt. Emmekä halua tällaista jatkuvaa riitakysymysten vyyhtiä oike- tuomioistuimiin. Meidän ryhmämme esittelijä kiinnostaa kovasti nämä kaikki komission ehdotukset – haluaisimme asiakirjan tai paperilla tämän, jossa komissio selkeästi ehdottaa, minkäla- miten tämä liittyy lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin. Sitten vielä, mitä Esa ja Hirsch, Schröter ja muut kollegat ovat sanoneet Uskon, että se ilma, kaikki ilmaisee aika hyvin yhtä todellisuutta nimittäin, joka on olemassa. Kaikkihan me haluamme saada aikaan oikean tasapainon yritysten tarpeiden ja työntekijän tarpeiden välillä ja otetaan huomioon myös EUn periaatteet ja tavoitteet. Ja uskon, että kyllä löydämme yhteistä pohjaa. Tämän Tämä tilanne on varsin ristiriitainen. Esimerkiksi Rova Esa ja puhui, ja hän on oikeassa siitä, että nämä työntekijät todennäköisesti eivät aiheuta mitään uhkaa tai että heillä olisi ongelmia koskien mahdollista riistoa tai hyväksikäyttöä. Tämä on hyvin koulutettua henkilöstöä, joka ei juurikaan riity tähän aikaisempaan aiheeseen. Kausityöntekijöiden hän on aivan oikeassa, mutta tähän liittyy myös huolestuttava tekijä, nimittäin kausityöntekijät kärsivät enemmän hyväksikäytöstä, mutta todennäköisesti heidän kohdallaan ei kuitenkaan tuhota sisämarkkinoita eikä harjoittaa sosiaalista dumpausta. Tarvittaisiin johdonmukaiset puitteet kaikkialle EUn, jossa erittäin pätevä henkilökunta voisi aiheuttaa myös kilpailua. Mielestäni Rova ESA: on samaa mieltä kanssani, samoin Rova Heers, että tarvitaan liikkumavaraa jäsenvaltioille, mutta pitäisi kuitenkin estää se, että syntyy e- epälojaalia kilpailua, syntyy eroja jäsenvaltioiden kesken, epäsymmetriä. Tämähän kääntyisi kaikkia vastaan, niitäkin vastaan, jotka luulevat hyötyvänsä tällaista epätasapainosta. Sitten Rova Esa, ja haluaisin, että yksi asia kyllä liittyy siihen, mistä olemme keskustelleet, nimittäin juuri Pohjoismaat, mukaan lukien teidän maanne Suomi, ja siellä on tietysti nämä työehtosopimukset voimassa. Meidän pitää olla erittäin varovaisia, mitä tulee näihin epäilyihin, jotka liittyvät, liittyvät lähetettyihin työntekijöihin direktiivissä, koska lähet, direktiivi lähetystä työntekijöistä on juuri se, joka tuhoaa työehtosopimusten voiman, koska siinä korostetaan taloudellista vapautta ennen kaikkea. Näin ollen, Rovesa, emme usko, että olemme niinkään kaukana toisistamme. Varmasti löydämme hyvän kohdan. Haluan, että, että noudatetaan kansallisia periaatteita. Se on äärimmäisen tärkeää, erityisesti teidän kaltaisessa maassa, jossa nämä käytännöt ja perinteet ovat vieläkin uhatuimpina johtuen juuri tästä lähetetystä työntekijästä, jota yritetään siirtää tähänkin asiaan. Ja tämä synnyttää sitten eri puraa ja aiheuttaa tehottomuutta. Lopuksi. Me gustaría, uh, Haluaisin sanoa, että Rova Jaakonsaari esittelijä sanoi minulle, että luonnollisesti nyt alkaa lomakausi, mutta että hän varmastikin tulee huolella lukemaan kaikki kaikki tarkistukset vähän pitää varsin arvokkaina, jotta sitten, ja monet näistä kysymyksistä, jotka olen esittänyt tänään, ovat mielipiteitä, jotka ehkä kaatuvat muiden edessä, mutta sellaiset mielipiteet pätevät, jos, joihin ne yrittävät perustelut. Ja näin pyritään poistamaan tällainen epäoikeudenmukainen lainsäädäntö, jossa pyritään vain siirtämään menneisyyden ongelmat eteenpäin. Meidän pitää saada parempia lakeja, ottaa paremmin huomioon työntekijät, Eurooppa ja yritykset myös. Kiitoksia. Alors, que euh, la Commission veut bien considérer... Onko komissio sitä mieltä, että se on saanut selvennyspyynnön täältä valiokunnasta, jotta hiukan selke, selkentäisitte tätä direktiiviä ja erottaisi tästä, tästä direktiivistä, joka koskee lähetettyjä työntekijöitä. Hyväksyttekö tällaisen tilauksen? Kyllä minulle sopii, että toimitte myös kirjeitse, mutta haluamme tähän asiaan kyllä nyt selvennyksen. Olkaa hyvä. Pistin tämän merkille ja laadin jonkunlaisen raportin. Non, non, je, je, je, je vais savoir si aussi a pris note les Haluaisin tietää, onko toisenkin komission jäsenen edustaja äh, pistänyt tämän merkille juuri lähetettyjä työntekijä koskevassa asiassa? Eh? Toivottavasti me haluamme selkeän vastauksen koskien näiden kahden direktiivin välistä suhdetta. Oikeastaan suoraan Barosolta, koska Tämähän koskee koko komissiokollegiota ja tämä keskustelu koskee kaikkia komission jäseniä. Toivottavasti kaikki ovat sitten sitoutuneet siihen vastaukseen, jonka jatkossa saamme. Te otitte tämän nyt, kirjoititte tämän ylös. No, komissio on todellakin jäsenten kollegio, joten... Mm, Le Parlement est aussi un Parlement, et parfois on... Parlamentakin on parlamentti, ja joskus täällä on varsin vilkastakin keskustelua meidän kesken. Eli mitenkään ennakoisi sitä, mitä komissa tapahtuu, mutta kokemus täällä kyllä kertoo minulle, että joskus eriäväisyydet ovat sellaisia, että täytyy hiukan pyrkiä kokoamaan mielipiteitä ja yhdistelemään niitä. Nyt tämän selvennyksen myötä, jonka saamme jatkossa, Toivottavasti vaikka lokakuun, e, elokuun loppuun mennessä saisimme sellaisen. Käykö se? Kiitoksia, että sitoudutte tähän. Non C'est pas ça Si, c'est ça. Vous voulez reprendre la parole vielä puheenvuoron. Hyvä puheenjohtaja, minä pistin tämän ylös. Teemme kaiken mahdollisen jotta saamme tämän aikaiseksi joko elokuun loppuun tai syyskuun alkuun mennessä. Kiitos. Euh, début septembre, ça veut dire le 2 ou 3. Mais et nous... Syyskuun alku tarkoittaa kolma, toinen tai kolmas päivä, mutta kuitenkin me haluamme, että sellainen muistio sieltä tulee, joka sitoo poliittista vastuutahoa. No niin, joka tapauksessa täsmennän tämä vielä kirjallisesti, koska kun otetaan huomioon sitoumusta vaadin komissiota, on ehkä parempi, että minäkin sen kirjallisena laadin, joten kirjoitan komission Andorille ja kopio menee komission Maastronille. Hyvä. Ja sitten voinkin lähteä lomalle. <laughs> No niin. Täältä pohjalta tutustumme kompromissitarkistuksiin 19. syyskuuta ja niistä äänestetään 6. lokakuuta, koska silloin kansalaisvapauksien valiokunta äänestää marraskuussa, niin kuin herra Koverinkin asiasta. Sitten viimeinen kohta tänä aamuna. Ja kohta 17 puheenvuoron saa Frank Engel, palveludirektiivin mukainen keskinäinen arviointi aiheena. Esittelijä, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Et comme notre procédure pour cette affaire... Ja koska meidän menettely tapamme oli englanninkielinen tässä, niin minäkin ajattelin puhua englanniksi tämän asiani. Aivan kuten lausunnot yleensä tämän aikaa, äh, aik, lyhytaikainen toiminta, koska meillä ei ollut mahdollisuutta tähän sen enempää aikaa käyttää kuin mitä sitä oli. Mutta mitä olen yrittänyt yrittänyt tässä selittää, on se, että kerron sen, mitä on aikaisemmin tehty samantyyppisissä yhteyksissä, joten mitään vallankumouksellista tekstissä ei ole. Olen kuitenkin avoin sellaisille ratkaisuille, jotka pidentävät tekstiä, jos näin katsotaan tarpeelliseksi. Sisämarkkinakomitea on ilmeisesti päättänyt, että se keskittyy tähän prosessiin, mitä tulee tähän uudelleen arviointiin, eikä niinkään siihen, mikä on direktiivin sisältö. Tämä on aivan loogista, koska tässä me keskustelemme tällaisesta keskinäisestä arviointiprosessista. Mikä muu valiokunta ei ole antamassa lausuntoa eh, asiasta, ja se on ehkä ihan hyvä, koska jos meidän pitäisi puhua prosessista, niin me olisimme hyvin kaukana omasta eh, kontekstissamme. No, sisämarkkinakomitea on se, joka tätä asiaa hoitaa ja näin ajattelin sanoa, että me ikään kuin operoimme tässä vähän eh, samansuuntaisesti kuin vastuutaho. Minä olen tehnyt kaksi tarkistusta itse. Ne eivät paljon muuta tekstiä. Siinä on johdanto-osan kappale, johon tulee muutamia lukuja. Ne liittyvät siihen, mitä palvelut ja merkitsevät ja työllisyys näin BKTn osalta. Ja sitten myös se, että mihin, mitä direktiivi kattaa. Ja se on vain siksi, että tiedämme soveltamisalasta enemmän, mikäli Eh, otamme kantaa tähän ehdotettuun laajentamiseen. Laajentamista ja, ja muita, eh, muita asioita tässä on, mutta todellakin toimivaltainen valiokunta puhuu tästä prosessista. Même si on voit que dans le fonctionnement la directive... Hyvä vaikkakin on kyse palveludirektiivistä, niin silti kysymykset tähänkin liittyy. Rova Turunen. Very, very brief. Kiitoksia ihan lyhyesti, koska Ehkä emme ole niinkään paljon eri mieltä tästä ehdotuksesta, josta haluan kiittää. Mutta vain yksi kommentti kohdasta kolme, koska siinä näen näitä ristiriitaisuuksia. Te sanotte, että jotkut palvelut on suljettu pois palveludirektiivistä johtuen niiden erityisluonteesta ja sitten on mahdollinen tarve EUn alakohtaiselle lainsäädännölle. Vihreät eivät puolla tätä. Pikemminkin tarvitaan laillista selvennystä yleishyödyllisten palvelujen kohdalla ja otetaan huomioon myös sosiaalista yleispalveluita niiden erityispiirteitä. Siksi me pyydämme puitedirektiiviä, joka selventää ja antaa selkeitä määritelmiä myös, niin että vältämme sen, että tuomioistuin ottaa harteilleen asian kehityksen niin, että saamme juridista selkeyttä EU-tasolle. Ja tässä EU-lainsäädäntö alakohtaisesti meistä ei ole kovinkaan hyödyllistä tai ymmärrettävää, koska puhumme esimerkiksi lastenhoidosta, peruskoulutuksesta ja niin edellä näistä kysymyksistä. Joten tästä asiasta ehkä meidän pitää vielä puhua. Me, tule, me olemme tehneetkin jotakin tarkistuksia. Tiedän, että tämä on ristiriitainen kysymys, kiista kysymys täällä parlamentissa, mutta uskon, että löydämme kyllä sellaisen hyvän tekstimuodon, josta voimme sopia. Kiitos. Parfait. Hyvä. Herra Kreutzmann. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Engeliä, herra Engeliä tästä hyvästä työstä. Nämä pari estettä, jotka täällä ovat, niin ne estävät palveluiden sisämarkkinoiden toimivuutta. Vaikka eh, tätä eh, parannetaan, niin me näemme kyllä tilastoista, että kaksi kolmas osaa BKTstä tulee palveluista ja tämä on kuitenkin vain 20 prosenttia kaupasta. PK-yritykset, jotka sijoittautuvat eh, toiseen maahan ja haluavat tarjota palveluita, niin heillä, niille, niihin kohdistuu todella suuria vaatimuksia. 8 prosenttia eh, PK-yrityksistä toimii eh, toisessa EU-maassa. Erittäin huonoon tuottavuuden kasvu. Komission annossaan tästä keskinäisestä eh, arvioinnista antavassa tekstissään osoittanut, missä puutteita on. Se, että pääomavaatimukset ja oikeudellinen muoto, ne ovat haasteita. Mitä palvelusektoriin tulee, niin tämä kaikki liittyy sisämarkkinoiden toimimiseen. Täytyy ottaa palveludirektiivin sisältö huomioon. Miten tämä käytännössä sitten tähän vaikuttaa lähetettyjen työntekijän direktiivi, sosiaalioikeudet, ja palveluiden vapaa liikkuvuus. Miten kansallisesti sitten laitetaan täytäntöön nämä asiat? Täytyy olla myöskin riitojen ratkaisumenettelyt olemassa. Ja sehän on viime kädessä sitten jäsenvaltioiden asia. Tällä hetkellä määräykset eivät vielä riitä, mutta täytyy sektorikohtaisia määräyksiä muuttaa. Jos kahden Eh, vuoden kuluessa eh, täytäntöönpanoa ei ole tehty, niin silloin rikkomusmenettely on aloitettava komission puolelta. Merci, Kinga Kunz. Kinga Kunz. Kiitos. Minäkin haluaisin sanoa, että tämä on hyvin tärkeä tiedonanto. Kyse on ensimmäisestä arvioinnista ja tässä mielessä se liittyy enemmänkin prosessiin. Siinä puhutaan pääasiassa noista säännöksistä ja osaksi myös palveludirektiivin täytäntöönpanosta. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kertomus ja siksi meidän olisikin tärkeämpää myöhemmin vuosina vuoden 2011-2012 jälkeen katsoa palveludirektiivin taloudelliset merkitykset, myöskin tavaran, palvelujen toimittajien kannalta. Sitä ei voida tehdä tässä vaiheessa, mutta meidän pitää tämä huomioida. Olen samaa mieltä myös siitä, että meidän pitäisi hieman pureutua myös sisältöön. On tärkeää, ehkä omaksua laajempi näkökohta niin, että ei puhuta pelkästään palveludirektiivistä, vaan että puhutaan muistakin direktiiveistä ja vapaiden markkinoiden näkökulmasta. Pitäisi nähdä kokonaiskuva ja me aiomme tehdä joitakin tarkistuksia, ei mitään suurempia muutoksia. Asset Deltä. Mutta katsomme tätä asiaa myöskin asiasta vastaavassa valiokunnassa. Kiitos. Okei. Okay. Um, la Komissio oli pyytänyt puheenvuoro. En näe enää, että joku haluaisi puheenvuoro, joten esittelijä vielä lopuksi. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja tästä toisesta puheenvuorosta, mitä minun tulee. En ole ollenkaan eri mieltä kenenkään puhujan kanssa ja kiitän heitä heidän panoksestaan. Haluan sanoa Rova Turuselle, että niin, niin olen siis samaa mieltä, että alakohtainen EU-lainsäädäntö ehkä ei ole paras tapa esittää tätä asiaa. Se olenkin avoin tarkistuksia, jotka voisivat korjata näitä puutteita. Syy, miksi en maininnut yleisöllisiä palveluita, eikä sosiaalisia sellaisia, johtuu ennen kaikkea tekstin ulottuvuudesta ja näistä rajoituksista, jotka liittyvät näihin lausunnon laatimisiin. Nehän saa olla tietyn pituinen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että etteikö, etteikö minun mielestäni tämä asia kuuluisi tähän tekstiin, joten tarkistuksia on tehty. Minä varmasti tulen niitä tukemaan, jos niitä tehdään. Sitten herra Kreutzmannille, herra Gunsille, Minulla ei ole mitään lisättävää paitsi, että todennäköisesti olen samaa mieltä siitä linjasta, minkä esittelin ja, esittelivät ja varmasti tarkistuksesta saamme hyvän yhteisymmärryksen aikaiseksi. Kiitos. Ja kiitos. Koska näin olemme käyneet keskustelun tästä lausuntoluonnoksesta, niin tar tarkistusten määräaika on aika lyhyt, nimittäin ensi viikon tiistaille kello 12.19.7, jotta voimme sitten äänestää, keskustella kahdeksas päivä ja äänestää 12. syyskuuta. Olemme käyneet läpi aamun istunnon loppuun ja tapaamme uudestaan sitten viimeistä kokousta varten kello 15 ennen lomia. Nähdään kohta.